Good afternoon, colleagues. Hyvää iltapäivää, kollegat. Aloitamme iltapäivän osuuden. Keskustelemme sisäasioiden edustajan kanssa. Ja keskustelemme kahdesta aspektista, jotka liittyvät yhteiseen viisumipolitiikkaan tarkistettuna asetuksen 53901, eli vastavuoroisten viisumin myöntämiseen ynnä muuta. Schengenin alueen matkustaminen, eli niistä kansalaisista, jotka tarvitsevat Schengen-alueelle viisuminen ja jotka eivät tarvitse viimeisten viikkojen aikana. Komissio on hyväksynyt tärkeitä selvityksiä, joista tulemme myös keskustelemaan. Haluan antaa nyt puheenvuoron Matias Ryyttelle. Hän saa puhua noin 15 minuuttia. Sitten voimme ottaa kysymyksiä sitten Matias, ole hyvä ja sitten voimme keskustella. Thank you very much, uh, Chairman Claude. Kiitos. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja ja oikein hyvää iltapäivää arvoisat parlamentin jäsenet. Ymmärrän, että tässä kun nyt kuviot ovat menneet uusiksi täällä parlamentissakin, toivoitte, että puhuisin nyt ulkosuhteista viisumipolitiikan osalta. Ja keskityn, niin kuin totesitte, näihin komission vastikään hyväksymiin kertomuksiin, erityisesti tuo vastavuoroisuus, sehän on erittäin suuresti parlamenttia ja tätä valiokuntaa kiinnostava asia. Samoin voin kertoa teille hiukan päivitettyä tietoa käynnissä olevista neuvotteluista ja keskusteluista. Ensin muutama sana tuosta vastavuoroisuudesta, sitten viisumi vapautta koskevista neuvotteluista 17 maata ja samoin Peru ja Kolumbia. Ja sitten voin kertoa teille päivitettyä tietoa viisumi helpotuksista Marokon, Tunisian, valko kohdalla. Ja lopuksi jokunen sana viisumi vapautuskysymyksestä liittyen välittömiin naapureihimme Turkki, Venäjä, länsi palkkan Ukraina. Näin saatte hiukan esimakua siitä, mihin aion tässä puheessani puuttua. Mitä viisumipolitiikkamme tulee, niin ehkäpä sananen viisumipolitiikka on hyvin keskeistä sen varmistamiseksi, että liikkuvuus toteutuu ja toimii, liikkuvuus Euroopan unioniin päin ja myös toiseen suuntaan, kun EU-kansalaiset matkustavat kolmansiin maihin. Näin ollen tällä viisumipolitiikalla on vaikutus myös talouselämäämme ja tässä tulevina vuosina eh, viisumipolitiikka varmaan siirtyy entistä enemmän asioiden keskiöön ja nyt haluankin keskustella kanssanne näistä tehdyistä ehdotuksista, mitä tulee viisumikodeksin uudelleen arviointiin sekä sitten uuden tyyppisen Schengen-viisumiin niin kutsuttu kiertoviisumi. Tällähän esittelijä Lopes Aguiar ja Ohtepöy ovat vastuussa näistä kysymyksistä. Mitä tulee tuohon vastavuoroisuuteen, niin me komissiossa – Halusimme tehokkaampia vastavuoroisuusvälineitä, jotka mahdollistavat solidaarisuuden vahvistamisen jäsenvaltioiden välillä, kun yhteistä viisumipolitiikkaa me täytäntöön pannaan. Ja tämä on kyllä ollut pitkälti tämän valiokunnankin pyyntöjen keskiössä. Tehän tiedätte, että tämän menettelyn lopullinen muoto ei ollut ihan selkeä. Oikeuteen mentiin, mutta voin vakuuttaa teille, että niin kuin tuomioistuimen päätöstä odotellaan, me uskollisesti toteutamme lain kirjainta ja henkeä, siis oikeudellisten välineiden kirjainta ja henkeä, joista neuvosto ja parlamentin välillä on sovittu. Uusi vastavuoroisuusväline astui voimaan tämän vuoden tammikuussa ja viisi jäsenvaltiota, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Puola sekä Romania, ilmoittivat viidestä viisumivapaasta maasta. Australia, Brunei, Kanada, Japani ja Yhdysvallat, joiden kohdalla vastavuoroisuutta ei vaadittu. Me saatoimme valita kahden vaihtoehdon välillä vaihtoehdon, jotka te lainsäätäjänä meille tarjositte. Ensimmäinen vaihtoehto oli jäädyttää viisumivapaus ja toinen oli raportoida tilanteesta hyvin tietäen, että ei tällainen raportointi periaatteessa riittäisi, koska meillähän on tällainen kiljotiinijärjestelmä, joka johtaisi tilanteeseen, jossa meidän täytyisi estää viisumi vapaa matkailu näille kolmansien maiden kansalaisille tai heidän osaltaan. Eli me pyrimme tällaiseen tulos- tai ratkaisuhakuiseen lähestymistapaan kolmansien maiden kanssa yhteistyössä. Meillä on ollut säännöllisiä kolmikanta tapaamisia jäsenvaltion, kolmannen val- kyseisen kolmannen valtion sekä komission välillä, jotta näkisimme tai emme joutuisi tällaiseen giljotiinin käyttötilanteeseen. Ja mm, nyt minulla onkin ilo teille ilmoittaa, että nämä kolmannet maat kaikki suostuivat näihin kolmikanta neuvotteluihin, jotka itse asiassa ovat olleet hyvin tuottavia. Ensimmäinen, ensimmäiset tapa, tapaamiset järjestettiin toukokuussa eri maiden kanssa. Niitä järjestettiin touko heinäkuun välisenä aikana ja saatoimmekin nähdä, että näistä prosesseista, joita olemassa on ollut, niiden suhteen oli ehkä hiukan selvitystarvetta paitsi meidän taholtamme, myös näiden kolmansien maiden taholta. Ja toiset kolmikantaneuvottelukierrokset käydään vielä ennen vuoden loppua. Voin siis todeta, että tämä uusi menettelytapa, uusi mekanismi on aika tuottava sen suhteen ja toimii hedelmällisesti sen suhteen, että tässä kyllä tulosta aikaan voidaan saada. Me kerroimme tai olemme raportoineet tästä ja ensimmäiset tulokset eivät nyt suosittele viisumivapauden väliaikaista keskeyttämistä, koska tietyn rajan asti tätä vuoropuhelua todella halutaan jatkaa. Ja toiseksi yksikään jäsenvaltioista, jotka meille ilmoittivat vastavuoroisuuden puuttumisesta, eivät vaatineet äh, viisumivapauden keskeyttämistä välittömästi. Meillä on keväällä sitten, kun tarkastelemme asiaa uudelleen, jälleen nämä kaksi vaihtoehtoa. Ja tuossa vuoden 2015 mittaan äh, varmaankaan meillä ei sitten ole muuta vaihtoehtoa kuin äh, todella täysin soveltaa käytännössä tätä vastavuoroisuusperiaatetta kaikki ne Ne Vastaan mielelläni teille, jos teillä on kysymyksiä. Mitä sitten tulee näihin viisumivapausneuvotteluihin 17 maan kanssa? Esittelimme neuvostolle viime heinäkuussa suosituksen käynnistää viisumivapausneuvottelut 17 maan kanssa. Tuolloin äh, siis kaikki muut neuvottelut paitsi Peru ja Kolumbia. Ja neuvosto ihan tässä muutama viikko sitten pyysi meitä nämä neuvottelut käynnistämään siis lokakuussa. Tämä viesti neuvostolta tuli ja sopimuksen sisältö, sopimus siis näiden 17 maiden maan kanssa, tulee olemaan lähestulkoon identtinen ja olemme päättäneet ryhmitellä nämä neuvottelut kolmeen eri ryhmään. Yksi ryhmä on Yhdistyneet Arabiemiraatit. Nämä neuvottelut ovat käynnissä nytkin meidän täällä kokoontuessamme juuri tänään. Toinen ryhmä, viisi Karibian maata, joiden neuvottelut käynnistyvät ensi keskiviikkona ja sitten 19. marraskuuta käynnistämme neuvottelut 11 Tyynemeren valtion kanssa, jotka tässä luettelossa ovat. Vaikka ryhmittelemmekin nämä neuvottelut, loppujen lopuksi tehdään kuitenkin ihan kunkin maan kanssa erillinen sopimus, jossa otetaan erityistarpeet, erityisolosuhteet huomioon, mutta yleisesti ottaen nämä sopimukset ja niiden rakenteet ovat ihan varmasti hyvin tiedossa ja katsoimme, että näiden neuvottelujen ryhmittely oli järkevää ja helppoa. Näissä viisumivapaussopimuksissa tulee olemaan keskeyttämis- ja jäädyttämislausekkeet, jotka liittyvät juuri tuohon vastavuoroisuuteen tai sen puutteeseen ja samoin sitten mahdolliseen maahanmuutto- tai muuttovirta kysymyksiin ja me voisimme tarkastella myös mahdollisuutta, jos kolmannen maan perustuslaki tämän sallii heti allekirjoituspäivästä käynnistää viisumivapaus ensin väliaikaisesti ja luonnollisesti Euroopan parlamenttia tulee kuulla ennen kuin näin pitkällä ollaan. Ja varmaan meidän tulee katsoa, miten tämä on käytännössä toteutettavissa, mutta koska Euroopan parlamentin hyväksyntä sopimuksille tarvitaan, myös siinä tapauksessa, että sopimukset väliaikaisesti äh, pannaan täytäntöön jo äh, allekirjoitushetkellä, niin täytyy sitten löytää tapa Euroopan parlamenttia kuulla. Nämä 17 maata, joita kuullaan niiden kansalaiset ja Euroopan kansalaiset, jotka matkustavat näihin maihin vuonna 2015, tulevat nauttimaan viisumivapaudesta. Viikko sitten hyväksyimme myös äh, arviot ja kertomukset äh, Perun ja Kolumbian suhteen. Muistanette, että ne lisättiin mukaan näihin neuvotteluihin. Ja todella me olemme pitäneet kiinni lupauksestamme. Näiden maiden suhteen onnistuimme vielä käynnistämään nämäkin vanhan komission viimeisen työviikon aikana. Ja niin kuin minä olen itse nähnyt nämä arviot, ne ovat yleisesti hyvin, hyvin miellyt, hyvin, hyvin positiiviset, myönteiset äh, ja näissä todetaan, että sekä Perun että Kolumbian kanssa voidaan viisumivapausneuvottelut käynnistää. Ähm, voimme myös tässä valiokunnassa palata näihin yksityiskohtiin ja kovasti odotankin tällaista tilaisuutta meidän keskustelullemme. Neuvosto tulee myös käymään keskusteluja, jos neuvoston keskustelut osoittavat, että jäsenvaltiot yleisesti ottaen hyväksyvät tämän komission antaman vihreän valon neuvottelujen käynnistämiselle, niin sitten voisimme saada neuvostolta ohjeet käynnistää nämä neuvottelut ja kunhan nuo ohjeet neuvostolta olemme saaneet, käynnistämme neuvottelut välittömästi. Ja jos tätä vihreää valoa sieltä saamme, toivon, että saattaisimme päättää nämäkin neuvottelut, tai saattaa nämäkin neuvottelut päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä siis, niin että Peru ja Kolumbiakin saataisiin mukaan. Ja sittenhän meillä onkin vastaava toimintamallin mahdollisuus kuin näiden muiden kanssa, eli että heti allekirjoittamishetkellä viisumivapaus saattaisi jo ennen ratifiointia astua voimaan. This takes up a lot of time. Tähän menee aika paljon aikaa ja voin kertoa teille, että toimistoni on jo täyttymässä ihmisistä, jotka jonottavat sinne kertoakseen, että meidän täytyy alkaa viisumiasetusta 539 alkaa uudistaa. Ja varmasti haluatte kertoa, missä siinä mennään. Mehän teimme tämän tarkistuksen vuonna 2014. Me keskitymme tietenkin neuvotteluiden päätökseen saattamiseen 17 mainitsemani maan ja Kolumbian kanssa mutta selväähän on, että jossain vaiheessa vuonna 2015 meidän täytyy tehdä uusi lakiehdotus, jotta tätä 539 viisumiasetusta voidaan uudistaa. Tässä uudessa ehdotuksessa tullaan ottamaan uu, huomioon uudistettu kriteeriluettelo, joka on jo lisätty 539 asetukseen – Ensinnäkin laiton maahanmuutto, turvallisuus, vastavuoroisuus, alueellinen, ää, äh, alueelliset kysymykset ja meillä on myös sellaisia kriteereitä kuin taloudelliset edut, erityisesti <clears throat> kaupan ja turismin alalla, ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Tällaiset asiat otetaan huomioon, joten työstä saattaa sukeutua hiukan vaikeampaa. Ja se saattaa myös edellyttää edellyttää linjaustemme muuttamista sen jälkeen, kun asetus 539 on tarkistettu. Tämän verran voin tällä haavaa kertoa teille viisumivapaudesta. Ja mitä tulee viisumien helpotussopimuksiin, niin tehän tiedätte, että viisujen, viisumien helpottamissopimuksia sopimukset ovat tulleet voimeen Armenian ja Azerbaidsanin kanssa. Ja samankaltainen sopimus tulee voimaan ensimmäinen 12. Kap Verden kanssa. Me olemme saaneet neuvostolta neuvotteluohjeita, jotta voisimme neuvotella Marokon kanssa viisumien helpotus. Anteeksi, nyt näyttää siltä, että Ranskan tulkkauksen kanssa on jokin ongelma. Check. Niin, minä kuulen tsekkiä. Haluaisin kuulla ranskaa. Voi minä tietysti ranskaakin puhua. Kyllä me tiedämme, että te osaatte puhua moniakin kieliä. Um, onko täällä nyt vielä ongelma Ranskan tulkkauksen kanssa vai onko Ranska palannut linjoille? Kiitoksia. C'est bon. Alors on était au Maroc. No niin, eli puhuimme Marokosta. Olin siis puhunut, puhuin juuri Marokosta. Me tulemme käy, käymään ensimmäiset neuvottelut viisumien helpotussopimuksesta Marokon kanssa heinäkuussa. Ja minä odottelinkin tätä. valitettavasti muut kriisit johtivat siihen, että Marokko, Marokon osapuoli joutui perumaan neuvottelut. ja lokakuussa piti keskusteltaman, mutta silloinkin neuvottelut peruttiin. Joten nyt kollegoiden kanssa yritän saada selville, mitkä ovat syyt tähän peruutukseen. Jostain syystä marokkolaiset vaikuttavat nyt haluttomilta keskustelemaan takaisinottosopimuksista ja viisumien helpotussopimuksesta. Mehän haluamme keskustella näistä kahdesta asiasta yhtä aikaa. Mitä Tunisian tulee, neuvosto keskustelee vielä neuvotteluohjeista viisumien helpotussopimusneuvotteluiksi, mutta toivottavasti voimme aloittaa nämä neuvottelut vuonna 2015 yhtä aikaa, kun neuvottelemme takaisinottosopimuksesta. Viisumien helpotus Neuvotteluita käydään myös valko kanssa. Ne aloitettiin muodollisesti tämän vuoden alussa. Kesäkuussa käytiin Minskissä tekninen keskustelukierros tai neuvottelukierros. Henki on ollut yhteistyöhaluista ja muutenkin niitä on käyty hyvässä hengessä, vaikka meillä on tiettyjä erimielisyyksiä. mielisyyksiä Seuraava neuvottelukierros järjestetään Brysselissä todennäköisesti vuoden loppuun mennessä, marraskuun loppuun mennessä luultavasti. Ja ihan lopuksi, hyvä puheenjohtaja, ja sitten lopetan. Eli ihan lopuksi <clears throat> muutama sana lähinaapureistamme. Välittömien <clears throat> lähinaapureidemme kanssa viisumipolitiikka on aika merkittävä väline, kun puhutaan suhteidemme muokkaamisesta. Viisumien vapau- puhe- keskustelut ovat näennäisesti teknisiä, mutta erityisesti lähinaapurustossamme niillä on myös poliittista merkitystä. Ja henkilönä, joka olin mukana kymmenen vuotta ne, laajenemisneuvotteluissa, niin voin kertoa, että tiettyyn pisteeseen saakka viisumineuvottelut vastaavat aika pitkälle sitä, mitä ne laajenemisneuvotteluissa nähtiin ja koettiin. Ja kolmannet maat lähinaapurustomme käyttää näitä neuvotteluja myös hyväkseen modernisoidakseen omia hallintojaan Eli näitä neuvotteluita, niitä pidetään aika hyvänä apukeinona, kun halutaan äm, uudistaa hallintoa, halutaan taistella rikollisuutta vastaan, halutaan parantaa ä, ulkorajojen valvontaa ja niin edespäin. Balkanin maiden kanssa olemme myös aloittaneet viisumivapautus, viisumien vapauttamis, mm, vapauskeskustelut myös Moldovan kanssa keskusteluita käydään. Mitä Ukrainan tulee? Viisumikeskustelu on ollut ehkä yksi näkyvimmistä ää, keinoista olla tekemisissä Kiovan uusien viranomaisten kanssa. Ja se tulee toimimaan hyvänä vipu, vipuna muille uudistuksille. Mitä sitten Turkkiin tulee, niin ihan sivuun mennen sanoen voin mainita, että nyt Turkissa takaisinottosopimus on ratifioitu ja viisumi vuoropuhelu on yksi tärkeimmistä ää, äh, <clears throat> moottoreista EUn ja Turkin suhteissa ja Turkin puolella tämä ymmärretään. Ja sitten skaalan toisessa päässä meillä on Venäjä. Viisumien viisumivapauskeskusteluhan lopetettiin tai keskeytettiin. Se oli kaikkein näkyvin niistä ensimmäisistä pakotteista, jotka otimme käyttöön kriisin, Ukrainan kriisin yhteydessä. Niin, olen tässä yrittänyt osoittaa teille, kuinka voimakas, vahva väline meillä Euroopan unionina on viisumipolitiikassamme. Ja on erittäin tärkeää, että me olemme myös keskusteluväleissä teidän kanssanne, parlamentin kanssa, jotta voimme varmistaa se, että se on vahva väline myös jatkossa. Kiitos, se on voimakas väline. Kiitos esityksestä ja avoimuudestanne valiokuntaa kohtaan. Ne teistä, jotka tulevat esityksen aikana, herra Matias Ryytti muistutti, että parlamentti arjan 218 sopimuksen mukaan pitää saada välittömästi tiedot kaikista näistä menettelyistä kaikissa sen vaiheessa. Ensimmäinen puhe Dias de Mera toimi esittelijänä liittyen asetukseen 539 ja erityisesti siinä käsiteltiin juuri näitä vastavuoroisuus ja muita kysymyksiä, joten olkaa hyvä. Muchas gracias, señor. Kiitos puheenjohtaja. Paitsi puheenjohtaja luonnollisesti haluan kiittää herra hoitaja pääjohtajaa, joka siitä huolimatta, että on vasta vähän aikaa ollut tässä vastuutehtävässä, on hyvin, hyvin sitoutunut tähän työhön. Todella vilpittömästi haluan kiittää komissiota, joka on tullut esittelemään meille kertomuksen yleisestä viisumipolitiikasta sekä sitten tästä vastavuoroisuuden toteutumattomuudesta kolmans, tiettyjen kolmansien maiden kohdalla. Haluan erityisesti kiittää teitä tästä vaikutusarvio esityksestä, mitä tulee Kolumbian ja Perun tilanteeseen. Se, että äh, tämä äh, lupaus on nyt pidetty äh, tässä aikataulupaineen allakin, saa kyllä ainakin minun arvostukseni. Ja nyt on hienoa, että toivottavasti mahdollisimman pian voidaan näistä kyseisistä kahdenvälisistä sopimuksista sitten neuvottelut saada kunnolla käyntiin. 539 kautta 2000 yksi asetuksen esittelijänä. Ennen kuin esitän yksityiskohtaisempia arvioita, muutama yleinen seikka. Niin kuin tiedätte, tämä vastavuoroisuuden toteutumattomuus muutaman kolmannen maan kanssa on ollut yksi kaikkein hankalimpia kysymyksiä, kun tästä asetuksen uudelleenarvioinnista on tehty. Minä keskustelin joskus kovastikin edeltäjänne kanssa ja opin häneltä hyvin paljon. Kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy saada yhteinen viisumipolitiikka vankemmalle pohjalle ja erityisesti, että meidän tulee korostaa solidaarisuutta liittyen kaikkiin EU-jäsenvaltioihin ja kaikkiin EU-kansalaisiin. Halusimme tehokkaamman välineen ja nyt lähes kolmen vuoden neuvottelujen jälkeen ollaan päästy eteenpäin. Euroopan parlamentissa käyty keskustelu oli pitkä ja tiukka keskustelu. Komissio, joka oli luvannut tai lupauksensa mukaan veitämään sopimuksen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja nyt odotamme sitten päätöstä. Kyllä poliittisesti täytyy asia kyllä tulkita mielestäni niin, että kun komissio ei saa tahtoaan läpi, niin sitten se vetoa tuomioistuimeen. Samoin tekee neuvosto, joten kyllä tämä poliittinen arvioni niin asian käsittelyn suhteen on jossain määrin kielteinen. Puheenjohtaja Luvallanne mm, käyttäisin tilaisuutta hyväkseni vielä kerran pyytäkseni komissiolta, että vetäisi pois tuon kanteensa tuomioistuimesta, tuomioistuimen käsittelystä. Kun ajatellaan, miten päättäväisesti, mutta samalla nöyrästi olemme tätä teiltä pyytäneet, niin katson, että teidän tulisi nyt meitä kuulla. Ehkäpä tuomioistuin saattaisi mitätöidä nämä artiklat, jotka vastavuoroisuuteen viittaavat. Tätä en toki toivo, mutta näin voi toki käydä. Ja minä en vieläkään ole ymmärtänyt näitä perusteluja. Mielestäni ei riitä, että kun te sanotte, että edelleen sovellamme, niin kuin te puheenvuorossanne totesitte. Tätä, tämä ei mielestäni ole ihan riittävä selvitys teiltä. Kun vastavuoroisuus ei toteudu, vastavuoroisuus kolmansien maiden kanssa, tämä osoittaa, että meidän on tarpeen vahvistaa välineitä, joita 539-2001 asetus meille tarjoaa. Nyt sitten joka jotain myönteistäkin viestiä täältä minulta puheenjohtaja näiden kielteisempien jälkeen. Haluan kiittää tuosta arv- vaikutusarviosta, jonka toteutitte Kolumbia ja Perun kohdalla. Hyvä näin. Sinä, Juan Fernando, erityisesti olet hoitanut tätä asiaa hyvin Ö, ö, huolellisesti, ottaen huomioon asian eri puolet ja ottaen huomioon Euroopan parlamentin erilaiset poliittiset kannat. Näin ollen pääjohtaja, haluan myös kiittää komission tekemää työtä niin Kolumbian kuin Perunkin suhteen kaikki asiat otetaan huomioon, maahanmuutto, liikkuvuus, ihmisoikeudet, toimielinten toimiminen, äh, vastavuoroisuus ja niin edelleen. Kaikki äh, tämän asian eri ulottuvuudet. Tämä merkitsee sitä, että vastavuoroisuus hyödyttää molempia osapuolia, ei toista enemmän ja toista vähemmän. Ja näin puheenjohtaja pyytäisinkin nyt äh, komissiolta herra Hoittelta, että pyytäisi neuvostolta nyt lupaa kahdenvälisten neuvottelujen käynnistämiseksi näiden kahden maan kanssa, aivan niin kuin on tehty muidenkin maiden kanssa tätä asetusta uudistettaessa, ja että mitä pikimmin mahdollisimman pian neuvottelut voitaisiin saattaa päätökseen ja sopimukset allekirjoittaa. Tässä kaikki. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Diastimera. Kiitos, Diastimera. seuraava puhuja. Aguilar, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I think this is... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on tilaisuus, josta meidän on olla tyytyväisiä. Tämä on etuoikeus. Haluan kiittää Ryytteriä tästä esityksestä, mutta haluaisin kuulla myös hiukan yksityiskohtia tästä yhteisestä eurooppalaisesta viisumipolitiikan alueesta. Olisi hyvä, jos sillä olisi jotain todellista sisältöä. Ensinnäkin täällä on puhuttu vastavuoroisuudesta ja jäädytyslausekkeesta – Ikään kuin ne olisivat toistensa synonyymejä, mutta eiväthän ne ole. Vastavuoroisuuslauseke ja jäädytyslauseke ovat eri asioita. Haluaisinkin tietää, onko jäädytyslauseketta toteutettu käytännössä ja millaisia kokemuksia tästä on ollut. Millaisia kokemuksia tästä tekniikasta on ollut? ja onko vastavuoroisuutta vastaan rikottu? Kansainvälisen oikeuden kehityksen valossa, joka tavallaan antaa sijaa vastavuoroisuus poikkeuksille. Se on otettava huomioon. Ja sitten haluaisin vielä kuulla enemmän neuvotteluiden ja sopimusten teknisistä aspekteista, siis niiden sopimusten, joita Euroopan unionilla on kolmansien maiden kanssa viisumipolitiikan alalla, koska kyllähän niillä on vaikutuksia. Haluaisin tietää, mikä on tilanne neuvotteluissa valko kanssa. Te mainitsitte jo sellaiset maat kuin vaikkapa Äh, Armeenia ja Azerbaidsan. Mutta eivät hän ne millään muotoa vastaa Euroopan unionin äh, hallintoa. Eihän niiden hallinto vastaa Euroopan unionin hallintoa, mutta ne ovat kuitenkin Euroopan neuvoston jäseniä ja syystä. Haluaisin tietää, äh, onko, mikä on tilanne tältä osin Valko-Venäjän Valko kanssa käytävien neuvotteluiden kanssa ja sitten vielä Kolumbiasta ja Perusta. Miten yksityiskohtaisesti, tai minkälaisia yksityiskohtaisia arvioita on esitetty? Kolumbian presidentti oli eilen AFET-valiokunnan vieraana, ja siellä hän esitti aivan päivän selviä ja selkeitä kantoja siitä, että Perulle ja Kolumbialle äh, tulee antaa viisumivapaus tai viisumipoikkeus. Kiitos Juan Vergia, kahva. hyvä. Oui, merci, euh, monsieur le directeur général. Kiitos pääjohtaja tästä esityksestä, joka oli yhtenäinen jossa käytiin näitä eri sopimuksia. En ole lukenut yksityiskohdittain näitä eri asiakirjoja, sillä ne on vasta äskettäin meille lähetettykin. Ja olin Tunisiassa, palasin vasta, joten haluaisin puhua näistä asioista sitten enemmän, kun tarkastellaan raporttia, joka koskee täytäntöönpanoa, joka liittyy siis tähän vastavuoroisuuden toteutamattomuuteen. Ja puhuttiin Bulgariasta ja Romaniasta, että niissä olisi ollut näitä tapauksia. Ja haluan näkökantanne tähän, että liittyykö tämä intraeurooppalaiseen politiikkaan suhteessa Bulgarian ja Romaniaan ja EUn haluttomuuteen avata nämä rajat Bulgarialle ja Romanialle Schengen-alueelle. Minusta tuntuu, että tässä on paljon yhtäläisyyksiä havaittavissa menneisiin. Ja painotitte viisumipolitiikan tärkeyttä. Eurooppalainen naapuruuspolitiikka kiinnostaa minua paljon, erityisesti Välimeren kumppanuus. Ja sanoisin, että kyllä, totta kai, näin on, mutta kun näitä asiakirjoja lukee ja toistan, että luin ne hyvin pikaisesti vain läpi, niin minulla on vaikutus, että tässä ollaan kaukana kumppanuudesta, vaikka huomataan, että on tiettyjä velvollisuuksia, joita kohdistetaan kolmansiin valtioihin, mutta vähemmän on nähtävissä se, että mitä he sitten hyötyvät tästä. En ole kovin innostunut myöskään Marokon näkökulmasta, Marokon kannoista. Puhuitte, että siellä on paljon, paljon syitä esitetty, miksi neuvottelut ovat siirtyneet ja mitä tulee Turkkiin, vähän sama asia pätee siihen. Eli kaikissa kumppanuussopimuksissa yleensä niissä on vastavuoroisuutta, joten tässä nähdään selvästi, että EU hyötyy näissä takaisinottosopimuksissa enemmän, ne nähdään paremmin kuin mitä kolmannet valtiot hyötyisivät liikkuvuuden kannalta. Tunnen parhaiten Tunisian tapauksen, kun katsotaan liikkuvuussopimusta, mitä tunisialaiset voivat odottaa tästä, niin huomataan, että ollaan melko kaukana toimista, joita tämä valtio tarvitsee. Kyseessä on yksi harvoista valtioista, joka on, on jatkanut tätä arabikevään siirtämistä demokratiaan kohti. Ja meidän täytyy olla hyvin tarkkoja tässä ja varuillaan mitä tapahtuu. Tämä on vaikuttanut moniin nuoriin tunisialaisiin ja meillä on paljon ponnisteluja vielä edessämme, jotta ymmärrämme toisiamme Välimeren molemmin puolin. Thank you. Kiitos Vergia. Gabrieli, joka on asetuksen 539 yhteisesittelijä, on ei ole nyt vielä paikalla, mutta jos hän tulee paikalle, kun vastaatte kommentteihin, niin hän voisi myös esittää kantansa, mutta toivottavasti hän ei vielä ole täällä, mutta toivotaan, että hän tulee tänne. Minulla oli idea tässä, voitte kertoa kantanne sitten. Eli tämä perustuu aikaisempaan keskusteluun tänään. Sanokaa, jos Tämä ei ole relevanttia, mutta varmastikin komissiossakin tätä on pohdittu. Me, meiltä on kysytty paljon Välimeren tilanteesta ja näistä humanitaarisista viisumeista siellä. Onko komissio pohtinut tätä asiaa? Onko teillä antaa näkökulmia tähän? Tiedän, että tämä ei suoraan liity tähän keskusteluun ja mitä esittelijät ovat kertoneet mutta jos olette pohtineet näitä asioita, niin voisitteko kertoa niistä lisää. Jos ei, niin voitte tulla puhumaan niistä jokin toinen päivä. Joten voitte vastata nyt kollegoille, onko muita puheenvuoropyyntöjä, kysymyksiä. Ei, joten olkaa hyvä Matias Rytte. Thank you very much. And... Kiitoksia kovasti. Anteeksi. You indicate, I didn't see you. Sogar, pystykö puheenvuoroa kyllä? Olkaa hyvä, estäkää kysymyksiä. Uh, no, minä olen äh, romanialainen. Kysymykseni koskee Romania ja Bulgariaa. Kyprosta. Tehän tiedätte, että viime kuussa komissio hyväksyi kertomuksen, jossa todettiin, että on edelleen kolmansia maita, jotka vaativat viisumia tietyiltä EU- jäsenvaltiota niiden kansalaisilta ja kertomuksessa tämä todettiin, mutta ei itse asiassa suositeltu mitään toimia näiden maiden, kuten Yhdysvallat ja Kanada, suhteen. Kiitos. Kiitos pahoittelut, että en nähnyt. Matias Ryte, olkaa hyvä. Thank you very Kiitoksia kovasti. Yritän vastata ainakin, ainakin osiin kysymyksistä ja toivottavasti voin antaa teille ihan tyydyttäviäkin vastauksia. Ensinnäkin kiitoksia kovasti Dias de Mea ystävällisistä sanoistanne, joita tietysti maustettiin pienellä komission kritiikilläkin. Ainakin siinä määrin, kun mikä on näkemyksenne, näkemyksemme tuomioistuimeen. No kerronpa nyt, mistä on kyse. Tässä oli kyse pikemminkin periaatekeskustelusta, jota kävimme ja jota jossain määrin on käyty myös delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten osalta tässä viisumiasiassa. Tämä on er, pikemminkin tällaista periaatteellista keskustelua, jota valitettavasti on käyty ja jota valitettavasti täytyy käydä tällä tietyllä alalla. Halusin kuitenkin tehdä selväksi sen, että tässä on kyse periaatekeskustelusta siitä, miten näitä kahta säädöstä tulee käyttää. Eli tuomioistuimen kanssakaan ei ole sanaharkkaa varsinaisesta sisällöstä. Minun kokemukseni parlamentin kanssa, tämähän, tämä kuitenkin koskee aivan eri asiaa. Kyse oli äh, asiasta, jossa äh, komissio, parlamentti ja neuvosto kiistelivät erästä toisesta oikeusperustasta. Mutta minun kokemukseni on se, että usein eri osapuolet ovat kyllä kykeneviä tai tuomioistuin on yleensä kykenevä perustelemaan kantansa. Yleensä tuomioistuin on sitä mieltä, että komissio on väärässä ja perustelee kantansa. Jos tuomioistuin on sitä mieltä, että komissio on oikeassa, niin he antavat komissiolle aikaa tehdä mukautuksia lainsäädäntöön, ja tämä mahdollistaa myös sen, että me pystymme pitämään tilanteen hallinnassamme Eli suora vastaus teidän kysymykseenne on se, että en ole sitä mieltä, no minun tietysti täytyy vielä äh, keskustella tästä asiasta uuden komissaarini kanssa, mutta en usko, että tätä juttua, äh, en usko, että tämä juttu tulee aiheuttamaan ongelmia. Olen, aivan, olen melko varma siitä, että olipa tuomio mikä tahansa, me tulemme pitämään tämän tilanteen hallinnassamme. Ja aivan kuten johdannossakin sanoin, niin me aiomme täytäntöönpanna juuri sitä, mistä päätettiin tai mistä on päätetty aina siihen saakka, kun tuomio tai tuomioistuimen lausunto lopulta saadaan. Tämän verran halusin vastata teidän kritiikkiinne ja olen aivan varma siitä, että kun puhutaan Kolumbiasta, niin tulemme jatkossakin turvautumaan kahdenvälisiin keskusteluihin, jotta voimme valmistautua neuvotteluihin jotka aloitetaan, kun neuvottelumandaatti saadaan. Eli me tulemme tekemään työtä sen eteen, että voimme varmistaa sen, että siinä vaiheessa kun neuvottelumandaatti tulee, neuvottelut menevät eteenpäin suju, sujuvasti ja kolmannetkin maat tietävät, mitä voidat meiltä otaksua ja mitä me niiltä pyydämme ja edellytämme. Tämä on mielestäni hyvää käytäntöä, näin me olemme aina toimineet. Loves Aguiarille vastaan yhteisestä viisumipolitiikasta sen verran, että minäkin koko ajan tässä opin tekemällä, mutta sikäli kun olen ymmärtänyt, niin jäädytysmekanismia ei ole vielä käytetty. Jäsenvaltiothan ovat se taho, joka sitä pyytävät. Ajatellaanpa vaikka, että jos yhtäkkiä olisi suuri määrä laittomia maahanmuuttajia tai jotain muita turvallisuus uhkia, niin silloin jäsenvaltioiden pitäisi pyytää, että tämä jäädytysmekanismi laukaistaan, käynnistetään. Eli tässäkin mielessä meidän täytyy noudattaa asetuksen vastavuoroisuusmekanismia ja voin myös Sugolle vastata tässä ihan samaan syssyyn että kun puhutaan vastavuoroisuusmekanismista, voin olla väärässä, mutta uskon, että meillä on puolitoista vuotta, puolesta toista kahteen vuotta aikaa tarkastella tätä asiaa. Joko voimme aikanaan pyrkiä muuttamaan tilannetta tai voimme ehdottaa viisumi poikkeuksen poistamista niiden maiden kohdalla, jossa vastavuoroisuus ei ole toteutunut. Nyt minulle kerrottiin, että huhtikuun 2016 meillä on aikaa. Toistaiseksi yksikään maa ei ole meiltä pyytänyt, että me ö, turvautuisimme tällaiseen. Eli tällä hetkellä me menemme eteenpäin, viemme eteenpäin tätä vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa. Ja tietenkin pyrimme siihen, että vastavuoroisesti ymmärretään paremmin myös toinen toistensa vaatimuksia ja näkemyksiä. Sitten Bulgariasta ja Romaniasta myös Puola ja Kypros ja Kroatia kuuluvat tähän pakettiin. No, kolmansilla mailla on omat juridiset vaatimuksensa viisumipoikkeuksien suhteen. Ja se keskustelu, jota me käymme tällä hetkellä, mahdollistaa myös sen, että jäsenvaltiot ymmärtävät paremmin ongelmia, joita tällä hetkellä on olemassa. Ongelmat yleensä liittyvät siihen, että ihmiset viipyvät liian pitkään, tulevat siis viisumilla maahan, mutta sitten tavalla tai toisella viipyvät maassa liian pitkään. Ja eri mailla saattaa joskus olla hyvinkin tiukkoja sääntöjä, joita noudatetaan sellaisissa tilanteissa, kun <clears throat> maassa luvatta viisumilla, maahan viisumilla tulleet henkilöt viipyvät maassa liian pitkään. Ja meidänkin täytyy yksityiskohtaisesti ja konkreettisesti analysoida tiettyjen maiden kansalaisten kuuliaisuutta ja lainsäädännön noudattamista. Me voimme tietenkin ottaa riskejä, me voimme eh, ryhtyä lisätoimiin, jotta pääsisimme eroon näissä tapauksissa viisumivelvoitteesta tai pikemminkin siitä, että viisumipoikkeus otettaisiin pois. No, joka tapauksessa <clears throat> me käymme tästä asiasta hyvin konkreettisia keskusteluita kolmansien maiden kanssa. Sitten vastaisin välimerta koskevaan kysymykseen. <clears throat> No tämä on jo laajemman keskustelun aihe. Me olemme tietenkin viisumivapauskeskustelut niveltäneet näihin takaisinottosopimuskeskusteluihin Turkin kanssa hyvinkin menestyksekkäästi. Turkki on ratifioinut takaisinottosopimuksen ja tällä hetkellä olemme menossa eteenpäin viisumivapausrintamalla. Meillä on jo Olemme laatineet raportin, jota Turkin viranomaiset pitävät hyvänä. No, Marokon kanssa asiat ovat jo paljon vaikeampia, sen voin teille luvata. Täytyy katsoa, mihin me päädymme Tuni- Marokon ja Tunisian kanssa. Ja voin myös vakuuttaa teille, että viisumivapaus- ja takaisinottosopimuskeskusteluiden lisäksi meidän täytyy keskustella myös näistä suuremmista kysymyksistä. Pitää myös pitää huoli siitä, että kaikki osapuolet pitävät keskusteluita toivottuina – ulkoasiain, äh, Mogariinin ja muiden kanssa tulemme jatkossa keskustelemaan maahanmuuttopolitiikasta äh, niin, että otetaan, huomioon, otetaan mukaan myös muut ulottuvuudet, ulkosuhteet, kehitys, yhteistyö ja sellaiset asiat. Ei ehkä olisi hullumpi ajatus pyytää AO-komissaaria tulemaan tänne keskustelemaan näistä asioista. Sitten humanitaarisesta viisumista. Tämä on hiukan eri, erilainen asia, koska nythän me puhumme 90 päivän Schengenin viisumista, mutta tässä kohtaa on kyse sellaisista viisumeista, joita yleensä jäsenvaltiot myöntävät. Ne ovat pidemmän oleskelun viisumeita. Mutta tässä tulevina viikkoina tulemme järjestämään suuren konferenssin, joka, jossa käsittelemme näitä asioita. Tulemme keskustelemaan myös ylipäänsä Pohjois-Amerikan tilanteesta ja tästä pakolaistilanteesta myös Libanonista, Jordaniasta, myös Turkista tässä yhteydessä, joten varmasti keskustelua täytyy vielä käydä vielä syvällisemmin jäsenvaltioiden kanssa. Eli siitä, missä määrin esimerkiksi jäsenvaltiot ovat valmiita ottamaan vastaan tilapäisesti esimerkiksi pakolaisia eh, ja myöntämään näitä humanitaarisia eh, viisumeita, koska tilanne on kyllä Välimeren rannoilla pahentunut. Thank you for being helpful in that last. Kiitos ja kiitos, että vastasit viimeisen kohtaan. Ymmärsin, että se ei välttämättä kuulunut tämän päiväiseen aiheeseen, mutta olisin sen salaa juttaa tähän esityslistalle, joten kiitos. Gabriela on nyt täällä. Et varmasti kuullut muuta keskustelun osaa, mutta esittelen, tiedän, että et päässyt aikaisemmin. Haluaisitko esittää lyhyen kysymyksen tai kommentin? Meillä on nyt aikaa kuitenkin sitä ei pitäisi ehkä ikinä sanoa ääneen, että aika on reilusti, mutta näin on. Meillähän ei koskaan oikeastaan ole aikaa. Olen sanonut sen aikaisemmissa kokouksissa. No, meillä ei ole aikaa, mutta saat sanoa jotain lyhyesti esittelijänä. Kiitos puheenjohtaja ja pahoittelut, etten kuullut esityksen alkua. Haluaisin käsitellä komission raportteja, jotka julkaistiin ja jossa käsitellään näitä viisumipoikkeussopimuksia Kolumbian ja Perun kanssa. Eli halusin sanoa, että olen samaa mieltä komission kanssa, että parannusta on tapahtunut, joka koskee tiettyjä tärkeitä aspekteja. Toisaalta luottamusta viisumin hakijoihin, eli luottamus on lisääntynyt tämän positiivista turvallisuusuhat. Siinäkin on tapahtunut positiivista kehitystä, talouden kehitys, positiivista vastavuoroisuus. Se on tärkeää meille ja siinäkin on positiivista kehitystä. Kuitenkin halusin esittää muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin kysymykset, jotka liittyvät biometrisiin passeihin. Sanotte, että matkustajasikyyden turvallisuus on riittävää, että nämä kaksi valtiota ovat valmiita tekemään tarjouksen toisena toimikautena, mutta nyt olemme marraskuussa. Voisitteko kertoa meille lisää, mikä mikä tilanne tässä on. Toinen kysymys, ihmisoikeudet, keskeinen aihe parlamentille. Kertomuksessa sanotaan, että perusoikeudet ja ihmisoikeudet ovat paremmin suojeltuja ja kunnioitettuja näissä maissa kuin ennen. Kuitenkin tiedämme, että tällä alalla tarvitaan vielä takuita. Esim raportissa sanottiin, että hallitus hyväksyy suunnitelman, joka koskee vuosi 2014-2016, mitä sen jälkeen tapahtuu 2016 jälkeen ja mitä nämä takuut sisältävät. Kolmas kysymys, huumekauppa, eli kaksi selvitystä, niissä sanotaan, että rikollisryhmät ovat suuri uhka EUlle, e erityisesti mitä tulee huumeiden kauppani välitykseen ja että viisa poikkeukset saattaisivat lisätä huume, huumeliikennettä erityisesti Kolumbiasta. Mihin toimiin nämä kaksi valtiota aikovat ryhtyä tässä kontekstissa ja onko komissiolla tarkkoja tietoja, mikä strategia näillä kahdella valtiolla on tähän ongelmaan liittyen. Ja nämä ongelmat liittyvät suoraan seuraavaan kysymykseen, eli ihmisten kohteluun. Viis, tämä viisujen, viisumien antaminen saattaa mitään lisätä muun muassa seksuaalista hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa, eli mihin välineisiin nämä valtiot aikovat tarttua, jotta he voivat ratkaista nämä ongelmat ja ilmiöt. Viimeinen kysymys koskee takaisinottosopimuksia. Eli jos pyritään vähentämään laitonta maahanmuuttoa, niin arvioitte että jos saadaan aikaan sopimus Perun kanssa, se olisi hyvä vaihtoehto, erityisesti onko toimin jo ryhdytty, ja jos ei, niin mitä, mitkä seuraavat etapit ovat, joihin komissio jakoo ryhtyä. Haluaisin vielä kerran onnitella komissiota näistä kahdesta selvityksestä, mutta kuitenkin tietyissä asioissa on epäselvyyksiä ja tarvitsemme konkreettisia toimia, emme ainoastaan sanahelinää, sillä kyllä viisa, viisumipoikkeus tarvitaan Perulle ja Kolumbialle, mutta kuitenkin pitää lisätä yhteistyötä, ja tässä ei ole kyse ainoastaan näistä ongelmista. Kiitos. Thank you, Gabriel. Thank you very... Kiitos. Ja nyt sitten Matias Rytte, ole hyvä. Well, uh... Kiitoksia kovasti. Ehkä voin aloittaa sanomalla, että mielelläni jossain vaiheessa keskustelisin Kolumbiasta ja Perusta yksityiskohtaisemmin ehkäpä jossain toisessa istunnossa, koska tänään keskustelemme yleisluontoisemmin. Varmasti jossain vaiheessa meillä on mahdollisuus keskustella näistä äh, asioista yksityiskohtaisemmin. Ja joka tapauksessa osastoni on aina käytettävissä, mikäli haluatte kahdenvälisesti lisäselvityksiä. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että viesti näistä viidestä kohdasta, esimerkiksi biometrisistä passeista ja matka-asiakirjoista, siis biometrisistä sellaisista, en voi äh, vielä sanoa, missä niiden etenemisessä tällä hetkellä mennään. Mutta jos täytyy katsoa, onko kaikki kohdallaan niin, että voimme lähteä neuvottelemaan viisumikysymyksestä näiden maiden kanssa. Sama juttu ihmisoikeuksien suhteen. tämä vuoden 2014-2016 lähestymistapa se pätee kaikkiin muihinkin viisumivapaussopimuksiin, koska jossain vaiheessa täytyy pohtia, mikä on ihmisoikeustilanne, onko se huonommassa jamassa joissain maissa, ja täytyy sitten äh, <clears throat> tehdä johtopäätöksiä. Valppana täytyy olla koko ajan. Huumekaupasta ja ihmiskaupasta, huumeiden salakuljetuksesta. No, Junckerin päätös oli mielestäni viisas päätös, eli että sisäasioiden pääosasto on nyt vastuussa huumeasioista, huumeiden salakuljetusasioista. Aiomme toki tehdä yhteistyötä erityisesti Kolumbian kanssa. Ja sama pätee tietysti ihmiskauppaan. Se on asia, josta, jonka suhteen olemme yhteydessä Europolin kollegoiden kanssa. Pohdimme, <clears throat> minkälaisiin toimiin olisi syytä ryhtyä. Mitä sitten tulee takaisin takaisinottosopimukseen? sopimukseen. No, voi olla, että vuosi 2015 on vastaus, mutta en ole ihan varma. Okay, you happy? Oletteko tyytyväinen? Kiitos. Kiitos paljon Matias Rytte esityksistä. ja luin tästä tuomioistuimen päätöksestä valmisteluna tälle päivälle, jonka myötä to- toimielinten pitäisi saada tiedot saman tien sen sijaan, että ne pitäisi etsiä näistä asioista tietoa. Sanotte alussa, että tämä on hyvin voimakas väline, viisumi, ja huomataan, että tietoa pyydetään näistä asioista ja esittelijöistäkin nähdään, että tämä on hyvin tärkeä aihe parlamentille joten tulen varmasti tapaamaan vielä monesti näiden asioiden parissa. Joten kiitos oikein paljon siitä, että tulitte tänne ja tulen varmasti näkemään vielä viisumipolitiikkakysymyksissä, joten kiitos. Arvon kollegat, olemme hieman aikataulusta edessä vaihteeksi, joten nyt lyhyt tauko. Tämähän ei ole huvittava, tämä on hyvä asia. Nyt lyhyt tauko puoli viiteen asti. Sitten käymme keskustelua sisäisestä turvallisuudesta, joten palatkaa noin 4.25 mennessä paikoillinen. Kiitos.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 Colleagues, um, let's make a start. Aloittakaamme kollegat nyt ja kiitos, että palasitte tänne hyvissä ajoin. Iltapäiväksi meillä on tiedossa keskustelu. Käsittelemme terrorismia. Mielestäni tämä pitäisi olla terrorismin torjunta, ulkomaiset taistelijat ja lisäksi meille esitellään TE-SAT e selvitys, joka teillä on edessänne tämä mielenkiintoinen hetki, voisin kutsua tätä orientoivaksi keskusteluksi. Olemme vielä melko alussa tätä toimikautta. Tulemme käymään vielä paljon kysymyksiä sisäisestä, sisäisestä turvallisuusstrategiasta ja kuten kaikki tiedämme, tässä käsitellään monia aiheita, jotka liittyvät lainsäädäntöön ja muihin asioihin. Ja sanoisin, että tänään voimme tuoda tänne näitä avaintoimijoita tällä sektorilla ja käydä sitten hieman epämuodollisempaa keskustelua, jotta vanhat ja uudet jäsenet voivat kysyä tarvittavia kysymyksiä näiltä asiantuntijoilta, jotka ovat täällä paikalla. Ja he tulevat tänne sitten kyllä vielä uudestaan. Ja näitä asioita käsitellään myös lainsäädännön puitteissa. Eli tänään on hyvä mahdollisuus käydä tätä ohjaavaa keskustelua kun meillä on paljon aikaa tähän keskusteluun. Toivottavasti voimme käydä rentouttavaa keskustelua ja saada monia kysymyksiä sitten. Eli aloittakaamme. Puhutaan ensin siitä, että miten suoritetaan tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa. Ja ensimmäisen puhujan tunne tähän on Jill de Kerkhove, EU-koordinaattori terrorismin torjunnalle Rob Wainwright on Europolin johtaja, Michelle Connings Eurojustin puheenjohtaja, Maria Marinaki Euroopan ulkosuhdehallinnon globaalien ja monenvälisten asioiden ylijohtaja, Claudio Galzerano EU-neuvoston terrorismin vastaisen työryhmän puheenjohtaja ja lopuksi Luigi Sorekka, sisäisen turvallisuuden johtaja sisäasioiden tasastolta. Hän oli täällä jo aikaisemmin puheenvuoron saavat kollegat kukin kerrallaan 10-15 minuuttia. Tai he ovat pyytäneet eri ajanjaksoja, mutta katsotaan nyt sitten kauanko he puhuvat. Mutta heille on määrätty kullekin omat puheenvuorot ja ajanjaksot, mutta tarkoituksena on sitten näiden puheenvuoron jälkeen vielä saada teidän kysymyksenne ja vastauksenne. Ensinnäkin puheenvuoron saa Gilles Kerkhov, terrorismin torjunnan EU-koordinaattori, noin 15 minuuttia. Ja heidän kanssaan voidaan keskustella sitten vielä myöhemmin, joten tämä ei ole nyt ainoa mahdollisuus puhua heidän kanssaan. Eli Gilles de Kerkhov, olkaa hyvä. Ja siitä jatketaan sitten, olkaa hyvä. Good. Kiitos ja oikein hyvää iltapäivää, arvoisat Libe-valiokunnan jäsenet. Minun on tässä tarkoitus puhua kolmesta eri ulottuvuudesta liittyen näihin uhkiin, meidän vastauksemme ja sitten muutamia haasteita. Uhat, siis terrorismiuhat, jotka liittyvät Al-Qaidaan. Al-Qaida on heikentynyt ja nyt tämä uhka on itse asiassa lähtenyt kolmeen eri suuntaan viime vuosina. Ensin Ensinnäkin on syntynyt Arabian niemimaalle, Jabhat al Sahelin alueen ja Al-Shabaab Afrikan sarvessa ja muita ryhmittymiä, jotka ovat todella ikään kuin lähteneet Al-Qaidasta, Sahashahia, Marok, toimi Marokosta Jemenin, Poko haramme myös. Ja sitten toinen juttu, toinen asia on se, että ulkomaisten taistelijoiden määrä on räjähdysmäisesti kasvanut. Me olemme aiemminkin tunteneet tämän ilmiön Afganistanissa, Somaliassa, Jemenissä, mutta koskaan aiemmin ei tässä mittakaavassa. Henkilökohtainen arvioni on, että todennäköisesti yli 3000 eurooppalaista on lähtenyt taistelemaan todennäköisesti siksi, että Irakiin ja Syyrian on helppo ollut päästä Turkin kautta. Tämä on edullista, halpaa. Sitten internetillä on tässä hyvin tärkeä rooli, palaan tähän kohta. Ja jotkut ovat myös todenneet, että Aleppon lähiöiden eh, biotooppi on vähän samankaltainen kuin Euroopan tiettyjen lähiöiden elinpiiri, kun taas Mali tai Afganistanin luolat ovat hyvinkin erilaisia elinympäristöinä. Tämä on huolenaihe. Tämä on huolenaihe, erityisesti siksi, että nämä tällaiset wannabe-jihadistit saavat koulutusta aseiden käytössä, räjähdysaineiden käytössä, salafisti, ajattelua, aivopestään heidän mieliinsä, he, mikä huolestuttavinta, tulevat yhä väkivaltaisemmaksi, heidän väkivaltatoleranssinsa nousee. Tietenkin tässä taustalla on Daesh, uusi terroristijärjestö. Aiemmin ei ole ollut terroristijärjestöä. Sijajen äh, John Bennanhan totesi, että heillä on yli 30 000 taistelijaa ja heidän valvonnassaan on kolmannes Irakin ja Syyrian valtioiden pinta-alasta. Heillä on valtavasti voimavaroja Äh, esimerkiksi äh, salakuljetuksesta, järjestäytyneestä rikollisuudesta, äh, sieppauksista ja niin edelleen. Ja he ovat äärimmäisen väkivaltaisia. Ihan lyhyesti viisi tekijää, jotka mahdollisesti vahvistavat tätä uhkaa entisestään. Ensinnäkin Syyrian, Irakin sotilasiskut, ne saattavat ehkä vähentää edistää meidän intressejämme ulkomailla, kun ajatellaan näitä Erve Cordén tappoa Syyria, Algeriassa ja järjestöthän ovat uhanneet, että vastaavaa voi tulla tai tapahtua jatkossakin. Ja tällaiset sotilaalliset iskut saattavat houkutella yhä useampia ulkomaisia taistelijoita, paitsi Euroopasta myös muualta. Toisaalta Sellaiset ulkomaiset taistelijat, jotka tällä hetkellä taistelevat Syyriassa ja Irakissa, saattavat tuntea houkutusta palata kotiin ja tällä saattaa sitten olla se vaikutuksensa, että jos emme ole hyvin varovaisia ilmaistessamme tavoitteitamme, radikalisoituminen saattaa lisääntyä entisestään esimerkiksi Daesh saada yhä enemmän tukea. Ja jos oppositio ei saa meiltä tukea, se lähtee ääriliikkeiden kelkaan. Ja tämä tietenkin aiheuttaa sitten myös siviiliuhreja. Ja jos emme todellakaan pidä kiinni tavoitteista Assadin poissaamiseksi vallasta. Kun ajatellaan terrorismi maisemaa tällä hetkellä, niin tietenkin kaksi järjestöä, Al-Qaida ja Daesh, kilpailevat keskenään. Kaksi miestä, Al-Zawiri ja Abu Bakr Bagdadi. Ja tässä on todellista kilpailua nyt kansainvälisen jihadismin johtopaikasta. Me olemme nähneet joitain nämä ryhmiä, jotka ovat lähteneet Al-Qaidasta Daeshiin, koska se on ikään kuin nouseva järjestö Olemme nähneet tämän myös Algeriassa, Filippiineillä, Pakistanissa ja sitten tällaista kopiota sitten Boko Haram, joka väittää olevansa tällainen kalifaatti tai emiraatti pohjoissa Algeriassa, Pohjois-Nigeriassa, Pohjois-Nigeriassa. Olette saattaneet uutisista ja tiedotusvälineistä havaita, että Al-Qaidalla on tämä Korassam alaryhmä, johon kuuluu Afganistanin entisiä taistelijoita, Pakistanin entisiä taistelijoita, jotka ovat hyvin kokeneita ja jotka nyt työskentelevät jemeniläisten räjähdysaineasiantuntijoiden kanssa pyrkiessään luomaan tällaisen, tällaisia ää, mahdollisuuksia räjäyttää sitten äh, länsimaisia lentokoneita taivaan tuuliin äh, asiakirjoja, matkustusasiakirjoja väärentämällä. Äh, kun ajatellaan valtioiden hajoamista ja turvallisuuden romahtamista, niin tämä on saattanut johtaa ja johtaa mahdollisesti myös Libyassa seuraavaan katastrofiin tulisikin nyt varmasti keskustella turvallisuustilanteen ja järjestelmän heikkenemisestä arabi maissa, näissä niin kutsutuissa arabikevään maissa, erittäin hyvästä syystä tämä turvallisuusaparaatti näissä maissa on pyritty purkamaan, koska useinhan nämä aparaatit painostivat ihmisiä, mutta niitä ei ole nyt korvattu ihmisoikeuksia kunnioittaa turvallisuus palveluilla ja tämä on merkittävä haaste meille. Ja sitten lisäksi sunnien ja shiojen väliset jännitteet ovat jälleen kasvamaan päin. Kilpailu Iranin ja Saudi-Arabian välillä on koventunut ja näin siis näiden kahden ryhmittymän välillä. Mitäpä tässä viimeisten kahden vuoden aikana sitten on tehty? sisäistä ja myös ulkoista. Työtä on tehty kovasti. Käyn nämä läpi tässä nyt nopeasti nämä pääasialliset tavoitteemme 28 EU-jäsenvaltiota yhtäältä ja sitten yhdeksän jäsenvaltiota toisaalta yhdeksän, joihin tämä ulkomaisten taistelijoiden ilmiö erityisesti on keskittynyt. Viimeisin neuvosto pyysi meitä nopeuttamaan työtämme, tehostamaan työtämme ja vastikäiset tapahtumat tai tapaamiset New Yorkissa YK on turvallisuusneuvostossa ja sen päätöslausumat 2170 ja 2178 ovat tässä merkittävässä roolissa. Oikeus- ja neuvosto hyväksyi tekstin liittyen ulkomaisiin taisteluihin ja 22 Eh, toimia, joita ehdotamme ulkosuhdehallinnon komission eh, ja minun eh, yhteistyössä. Ensinnäkin meidän täytyy ymmärtää tämä ilmiö, profiilo, ymmärtää niiden profiili ja motiivit sekä toimintatapa, jotka taistelemaan lähtevät muun muassa Syyriaan. Tämän lisäksi meidän tulee tehdä mahdollisimman paljon estääksemme näiden ihmisten lähteminen Euroopasta, jotta liittyisivät näihin terroristijärjestöihin. Samoin meidän täytyy jos nämä henkilöt onnistuvat äh, pakenemaan tai onnistuvat äh, lähtemään, meidän täytyy äh, katsoa, mitä tehdä heidän suhteensa, jos he jäävät sinne joksikin aikaa ja haluavat sitten palata kotiin. Ja, to, ja myös sitten ihan se, että miten mobilisoimme oman vastatoimintamme. Tässä nyt viimeisten puolentoista vuoden toimiamme ensinnäkin se, että estettäisiin nuoria eurooppalaisia liittymästä jihadisteihin Syyriassa ja Irakissa, niin tämä on varmaan yksi kaikkein vaikeimpia tehtäviämme, koska tämä vaatii sen, että ymmärretään äh, tämä radikalisoitumisprosessi ja syy sille, miksi ihmiset katsovat, että heidän on pakko lähteä Syyrian tai Irakiin taistelemaan. Ja meidän tulisi tähän saada kehiteltyä kunnollinen vastaus. Tuossa vuosi sitten komissio perusti työryhmän, jonka nimi on radikalisoitumisverkosto. Tässä ihan kenttätyötä tekemättä ihmiset ovat kokoontuneet yhteen ja pyrkineet löytämään parhaita käytänteitä, joita sitten pyritään saamaan käyttöön eri jäsenvaltioissa. Tässä kyse on ihan paikallistason toiminnasta ja siitä, että sosiaalityöntekijät, opettajat ja muut eturintamassa olevat äh, virkamiehet, kuten vaikkapa vankiloiden äh, työntekijät tai korttelipoliisit löytäisivät äh, mahdollisia radikalisoitumisvaarassa olevia nuoria ja että sitten kehitettäisiin ohjelmia heidän saattamisekseen jälleen äh, pois tältä radikalisoitumisen polulta. Samoin sitten internet. Internet äh, on hyvin merkittävä. Tämä taitaa olla ensimmäinen Twitter-sota ja isot yritykset, isot pelaajat täytyy saada mukaan tähän työhön. Ensinnäkin, että laiton sisältö saadaan pois netistä mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti, vaan myös se, että ihan toisenlaista viestiä välitettäisiin tehokkaasti internetissä sitä vastaviestiä. Sitten asia, josta siitäkin on näissä työryhmissä keskusteltu paljon. Miten tällaiset epäilyttävät matkat saataisiin paremmin identifioitua ja havaittua? Minulla ei ole ihan tarkkoja lukuja, mutta joitain kuukausia sitten yksikkömme löysivät äh, jopa 60 prosenttia näistä wannabe ää, äh, ulkomaisista taistelijoista. Eli löydettiin kansalaisia 40 prosenttia ehti Syyriaan tai Irakiin. Useat heistä ovat aika aktiivisia esimerkiksi Facebookissa tai internetissä ja poseeraavat siellä sitten Kalasnikovit kainalossa. Näin 60 prosenttia heistä on siis löydetty ja poliisia ja tiedustelupalvelujen yhteistyössä on havaittu, että he aikovat lähteä ja sitten tähän voidaan käyttää parhaita mahdollisia välineitä, kuten Schengenin tietojärjestelmää sekä ulkorajavalvontaa Europol ja Interpol yhteistyössä. Ja jos me emme tiedä, jos heidän aikeitaan ei ole havaittu ennalta, niin yksi mahdollinen tässä talossa kiistanalainen tapa löytää näitä mahdollisia lähtiöitä on PNR-tietojen käyttäminen. Tiedän, että tästä ei tässä talossa olla yksimielisiä. Neuvosto on ollut varsin aktiivinen, jotta näiden, nämä eri välineet ja mekanismit saataisiin optimaalisella tavalla käyttöön. Tällä hetkellä komissio valmistelee yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tapoja parantaa Schengenin tietojärjestelmän tietojen syöttöä niin, että laivalvontaviranomaiset, poliisi käyttäisivät SISin tarjoamia mahdollisuuksia niin, että kun ihmisiä valvotaan Schengenin alueen sisäpuolella tai sen ulkorajoilla, voitaisiin välittömästi nähdä, onko heillä yhteys Syyriaan tai Irakiin. Ja tämä nyt tietenkin liittyy keskusteluun, jota ministerit käyvivät lokakuun alkupuolella Äh, ulkorajavalvonnasta. Ovat pyytäneet komissiota tarkastelemaan, äh, mitä yhteisiä nimittäjiä voitaisiin määritellä ja että ne saataisiin mukaan Schengenin käsikirjaan niin, että kaikilla ulkorajoilla toteutettaisiin mahdollisimman harmonisoidulla tavalla samat tarkastukset. Ja jos nämä ihmiset ovat järjestelmässä, että he sieltä löytyisivät. Äh, monet maat ovat päättäneet järjestelmällisesti tarkastaa kaikki sähköiset tai kaikki matkustusasiakirjat. Yleensähän nämä tarkastukset ovat ihan silmämääräisiä. Useimmiten näitä matkustusasiakirjoja ei tarkasteta sähköisesti. Interpolin järjestelmästä kuitenkin yhdellä tarkastuksella näkee, onko passi esimerkiksi poistunut voimasta, onko se varastettu, onko se väärennetty. En tietenkään, meillä kaikilla on nykyään biometriset sähköiset passit. Eli tämä passi voidaan nopeasti käyttää tarkastuslaitteessa ja havaita, onko se esimerkiksi väärennetty, joten tämä ei sinänsä häiritse matkan tekoamme. Sitten tietenkin näiden kiinniotettujen henkilöiden äh, kohtelu. Tästä olemme keskustelleet ja varmasti Michelle Konings äh, puuttuu tähän. Meillä täytyy olla selkeä toimintatapa ja vielä kaikilta jäsenvaltioilta on vaadittu sitä, että tämä ilmiö otettaisiin niiden rikoslainsäädännössä huomioon, siis tämä ulkomaisten taistelijoiden ilmiö. No, tämä on valtava haaste, koska todistusaineiston kerääminen on aika hankalaa. Emme me ole paikan päällä Syyriassa, Irakissa, niin kuin olimme Afganistanissa ja Irakissa ensimmäisen sodan aikana, joten mm, tietojen tai todistusaineiston kerääminen on hyvin vaikeaa ja näin jäsenvaltioiden tulisikin löytää vaihtoehtoisia tapoja helpompia tapoja ähm, puuttua tähän ilmiöön. voi puhua tästä vielä myöhemmin sitten lisää. Nythän meillä on uusi äh, Ranskan äh, parlamentin hyväksymä keino Eli sisäministeriöllä on mahdollisuus estää henkilöä poistumasta maasta siinä tapauksessa, että on tarpeeksi tiedustelutietoa hänen aikeistaan. Eli tällaisilta henkilöiltä voidaan kertoa äkkiä ottaa passi pois. Tässä ei vaadita todisteita siitä, että joku on jo taistellut terroristijärjestön riveissä. Tätä voi olla vaikea todistaa, mutta että henkilö on poistunut maasta ollessaan matkustuskielossa. Kun minulla tätä puheaikaa ei ole enempää, en nyt mene yksityiskohtiin tämän ulkoisen ulottuvuuden suhteen. Totean kuitenkin sen verran, että neuvosto vastikään hyväksyi strategia-asiakirjan liittyen tämän ulkomaisten taistelijoiden ilmiön ulkoiseen ulottuvuuteen. Ja tässä ulkosuudenhallinnolta ja komissiolta pyydetään paljon tukea lähtömaille, muille maille, siis muillekin kuin Euroopan maille, muun muassa Länsi-Balkan, Pohjois-Afrikka, josta on lähtenyt tuhansia eikä suinkaan satoja henkilöitä. Tunisiasta esimerkiksi on jo 3000 kansalaista lähtenyt Syyriaan taistelemaan ja 9000 on estetty lähtemästä. Mutta mm, Syyrian ja Irakin naapurusto sekä sitten äh, Persialahden maat ovat tietenkin tässä myös äh, tuen tarpeessa äh, parantaakseen omaa rajavalvontaansa, ilmailuturvallisuutta sekä ennaltaehkäistäkseen tätä toimintaa. Mutta kyse on muustakin kuin ulkomaista taisteluista. Kyse on siitä, miten voidaan torjua ISISiä itseään ja tällä hetkellä pyrimmekin määrittelemään äh, Syyrian ja Irakin suhteen äh, sellaisia poliittisia linjoja, jotka äh, antaisivat poliittista tukea maille näiden sotilasiskujen lisäksi. Meidän on tuettava esimerkiksi Irakin uutta hallitusta. Se tarvitsee tukea, se on inklusiivisempi kuin aiempi, mutta sen tulisi kehittää tällaista sisällyttävämpää politiikkaa mitä pikimmin, jotta jihadismi ei saisi yhä enemmän jalansia maassa, paitsi jihadistit myös monet yhteisöt tuntevat jääneensä yhteiskunnan ulkopuolelle maassa. Samoin Syyrian oppositiota on tuettava Turkin kanssa, joka on kauttakulkumaa tulee tehdä yhteistyötä. Monet ulkomaiset taistelijat liikkuvat Turkin kautta, samoin sitten Persialahden maita tulee tukea. Hyvin paljon näistä maista on tullut rahaa ja ideologista tukea. Samoin Iran ja Venäjä tulee ottaa tähän työhön mukaan. Eli kyse on paitsi varoista myös tästä ideologisesta ulottuvuudesta ja todistusaineiston keräämisestä, mitä tulee sotarikoksiin ja rikoksiin ihmiskuntaa vastaan. Neuvosto on viime kuukausina mm, kehittänyt hyvin, tai käyttänyt hyvin paljon energiaa ja ollut hyvin luova torjuakseen tätä ulkomaisten taistelijoiden ilmiötä, ja meidän täytyy jatkaa tätä taisteluamme tätä valtavaa järjestöä vastaan. Kiitos. Kiitos, Gilles. Tämän uusi puoli sinusta, että meidän pitäisi antaa poliittinen vastaus. Eli viisi minuuttia sitten et, et huomioinut tätä pyyntöä lopettaa, mutta tämähän on tyypillistä poliitikoille. Syy, miksi sinun lopettaa, oli, että haluan, että käydään keskustelua myös jäsenten välillä, sillä meillä on 16 jäsentä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, joten en halua, että puhutte kaikki, sillä tiedämme, että olette asiantuntijoita ja tulette saman paljon kysymyksiä, Jill, ja haluan, että voit vastata jäsenille, sillä tämä on hyvin dynaaminen tilanne, tietysti, mitä tulee ulkomaalaisiin puolustajien ja niin mainitsit PNR-tiedot. Ja haluan, että kollegat kysyvät sinulta tästä ja että annat vastauksia. Meillä on 16 jäsentä, mutta aika voi loppua. Eli seuraava puhuja Rob Wainwright. Hän on ollut täällä valiokunnassa aikaisemminkin. Hän on ollut täällä usein. Hän on siis Europolin johtaja sanoi, että hän ja kaikki kollegat sitten pysyvät 5-10 minuutissa tai maks 11 minuuttia, mutta koittakaa pysyä tässä aikataulussa, sillä sitten saamme 15 puheenvuoropyyntöä jäseniltä ja haluamme myös, että vastaatte heidän kysymyksiinsä. Jos tässä aikataulussa pysytään, niin sen jälkeen on kyllä aikaa puhua, joten halusin toimia niin kuin vanhoina hyvinä aikoina Joten Rob, koska olet britti, tiedän, että pystyt tähän. No, hän ei ole britti, hän on walesiläinen, mutta hän kyllä pystyy suoritumaan alle 10 minuutissa. En tiedä, huomasitteko tämän eron, mutta Rob, ole hyvä. Ja jos voit käsitellä näitä aiheita, PNR ynnä muuta. Kiitos. So if I understand your request correctly. Jos ymmärsin oikein, niin 10 minuuttia Walesin kielellä joka nyt on 20 minuuttia, koska Wales on hyvin pitkä kieli. Uh, good afternoon. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Tämä on <clears throat> ensimmäinen kerta tässä uudessa valiokunnassa ja haluan toivottaa uusille mepeille kaikkea hyvää jatkossa. Muutama sana <clears throat> uhkista. Meillähän on Europolissa äh, luottamuksellista tietoa, joka mahdollistaa sen, että voimme vastata uhkiin. Me voimme myös laatia tällaisen vuotuisen kertomuksen, raportin. Ja terrori rintamalla on kiintoisia kehityskulkuja, koska viime vuosina terrori-iskujen lukumäärä on vähentynyt. Mutta tästä trendistä huolimatta on tärkeää muistaa, tai siihen liittyen on tärkeää muistaa, että se johtuu siitä, että separatisti terroristit ovat vähäisempi uhka kuin aiemmin. Ja samanaikaisesti, aivan kuten Jilkin korosti, niin uhka, joka liittyy uskontoon liittyvään terrorismiin ja erityisesti Al-Qaidaan ja islamilaisiin valtioihin, niin se on lisääntymässä ja meillähän oli Brysselissä tämä Ju, juutalaiskeskukseen kohdistunut ja myös Kanadan isku on yksi äh, ilmenemismuoto tästä uudenlaisesta toiminnasta. Ja kun ajatellaan, miten monia henkilöitä on pidätetty terrorisyyttein, niin sekin on osoitus tästä. Äh, Jyllin kanssa olin yhtä mieltä ter- ulkomaalaisista taistelijoista. Olen siis samaa mieltä Jillin kanssa siitä, että uhka on nyt ehkä vakavin kuin kymmenen vuoteen. Se johtuu siitä, että ihmisiä, jotka menevät näihin kohdemaihin, niin ovat erittäin radikaaleja, väkivaltaisia, alueet ovat väkivaltaisia ja, ja kaikki kuvat, joita näemme internetistä, ja rekrytointi, rekrytointi tapahtuu internetitse helposti. Viimeisin hyökkäys Kanadassa tehtiin sellaisen henkilön toimesta, joka ei muuten ollut käynyt näillä terrorialueilla ja palannut takaisin, vaan oli inspiroitunut näistä tapahtumista. Eli sekin, mitä internetissä tapahtuu, on siis vaaraksi ja siksi tätä ilmiötä täytyy torjua. Enemmän kuin koskaan aiemmin tämä nimenomainen terroriuhka käyttää hyväkseen sitä vapautta, josta me täällä Euroopassa ja läntisessä maailmassa ää, nautimme. Internet, internetvapaudet, niitä käytetään väärin päivittäin, esim. erityisesti somea ja matkustus vapautta käytetään hyväksi jatkuvasti. Meillä on tuhansia ihmisiä, jotka joka päivä ylittävät Schengenin rajoja ja on vaikea poliisien ja lainvalvontaviranomaisten jäljittää näitä henkilöitä. Ja sen vuoksi nämä kaikki haasteet ovat erittäin hankalia ja vakavia. Vastauksen täytyy toteutua kaikilla tasoilla. En aio toistaa niitä asioita, jotka Gilles jo sanoi, mutta poliisin näkökulmasta korostaisin kolmea seikkaa. Ensinnäkin, kun halutaan torjua internetissä tapahtuvia väärinkäytöksiä, niin se edellyttää sitä, että julkinen ja yksityinen sektori toimivat paremmin yhteistyössä. Me tarvitsemme parempia yhteistyökeinoja kuin mitä meillä aiemmin on ollut. Meidän täytyy myös pyrkiä valvomaan sitä, mitä somessa tapahtuu. Snowdenin jälkeisessä ympäristössä lähtökohta on se, että ei tehdä läheistä yhteistyötä hallinnon kanssa, hallitusten kanssa. Ja kun ajatellaan Googlen ja Applen suunnitelmia ottaa käyttöön sellaisia enkryptointikeinoja, jotka tekevät myös poliisin työn hankalammaksi. Eli juuri Näinä aikoina tarvitaan julkista ja yksityistä yhteistyötä ja pyrimme tähän ongelmaan kiinnittämään huomiota. Eli tämä digitaalinen agenda-kysymys, tulen palaamaan tähän vielä ensi viikolla tähän asiaan, kun puhun silloin kyberrikollisuudesta. Sitten lisäisin oman ääneni niin siihen vuoroon, jossa jotka, jossa vaaditaan oikeasuhteista PNR-lainsäädäntöä. Tietysti täytyy puuttua niihin liikkumisvapauteen liittyviin ongelmiin joita, ja väärinkäytöksiin, joihin terroristit <clears throat> syyllistyvät. Lainsäädäntö me on kuitenkin jo aika valmista. Kuva on jo aika valmis. Tämä ja muut instituutiot ovat tehneet erittäin hyvää työtä kymmenen vuoden aikana, ovat lakikirjoihin mm, kirjanneet hyvin vahvoja juttuja. Meillä on muun muassa näitä jittejä, yhteisiä tutkintatiimejä, meillä on uutta terrorismin vastaisen toiminnan rahoitusta ja meillä on sellaisia virastoja kuin Eurojust ja Europol. Ja tietysti kansallisten viranomaisten täytyy pitää huoli siitä, että käyttävät näitä juridisia välineitä hyväkseen niin, että voimme yhdessä vastustaa, torjua näitä uhkia. Hyviä merkkejä on jo olemassa. Esimerkiksi viime vuonna terrorismin, siis äh, terrorismin torjunnan rahoitusta on käytetty hyväksi kansallisissa äh, jäsenvaltioissa ja, ja kymmenen kertaa enemmän tehtiin esimerkiksi terrorismiin liittyvää tutkintatoimintaa Euroopan unionissa äh, kuin aiemmin. Kuitenkaan Europolin näkökulmasta toimintamme ei ole vielä ihan tämän uhkan tasalla. Meillä on myös aivan ainutlaatuisia valmiuksia Europolissa. Voimme tarjota tiettyjä palveluita kansallisille viranomaisille. Meillä on muun muassa uusi tähän al, ala, tälle alalle omistettu ohjelma. Sen, sen nimi on Focal Point for Travelers. Se on keino vaihtaa tietoa turvallisessa ympäristössä kaikkien kansallisten viranomaisten kesken niin, että voimme saada yhtenäisen eurooppalaisen eh, kuvan epäiltyjen eh, lukumäärästä. Kukaan ei ole vielä kyennyt kertomaan minulle, mikä eh, <clears throat> tämä lukumäärä on, mutta näitä tietoja voimme käyttää niin että voimme puuttua niihin, jotka asettavat kaikkein pahimman terroriuhkan. Meillä on myös aivan ainutlaatuisia operationaalista, operationaalisen valmiuden ohjelmia tai ainutlaatuista yhteistyötä operationaalisen valmiuden saralla. Mutta on kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikka meillä on kuinka hienoja palveluita, niin nimenomaan jäsenvaltioiden tehtävä on käyttää niitä. 10 minuuttia 15 sekuntia, kiitos. Thank you very much, Rob. And... Kiitos, Rob. En halunnut olla ilkeä. Työsi on hyvin tärkeää. Ja sinun on nostettu useita kysymyksiä. Ja nyt puheenvuoro menee Michel Konikselle, joka on Eurojustin puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Olen belgialainen ja flaminkielinen, joten yritän pitäytyä aikarajan sisäpuolella, eli tässä kymmenessä minuutissa. Hyvät naiset ja herrat, valiokunnan jäsenet, minulla on ilo saada olla täällä tänään ja jakaa pohdintojamme Eurojustissa. Olemme toimineet viimeiset kymmenen vuotta tämän asian parissa terrorismin uhka on todellinen, erityisesti suhteessa ulkomaalaisiin taistelijoihin. Se on kasvava uhka ja se on nyt käsillämme. Ja tämä on meidän yhteinen ongelma ja meidän pitäisi löytää yhdessä ratkaisu tähän ongelmaan. Joten vetoisin yhteiseen narratiivisen lähestymistapaan, niin kuin Rob jo mainitsi Paljon hyvää lainsäädäntötyötä on jo tehty. Se alkoi syyskuun terroriskujen jälkeen ja vuonna 2002 oli lainsäädäntökehys, joka astettiin EU, EUn strategi, strategiasta liittyen terrorismin toimintaan. Ja 2004 Madridin iskujen aikana ja Lontoon iskujen jälkeen olemme löytäneet keinot jolla voimme suorittaa tehtävämme niin hyvin kuin mahdollista lainsäädännön suhteen ja koordinoinnin suhteen. Työ on jatkunut 2005, oli neuv- tuli neuvoston päätös, jonka mukaan tarvitsemme kansallisia terrorismin vastaisia syyttäjiä ja tarvittiin käytäntöjen, parhaiten käytäntöjen vaihtoa ja oikeuskäytäntöjen tietoa oikeuskäytännöistä, että parhaita käytäntöjä voitaisiin jakaa kaikkien toimijoiden kesken. 2006 vuodesta lähtien Eurojust on koonnut kaikki 28 terrorismin vastaista syyttäjää yhteen kokouksen. Tämä on johtanut todelliseen tiedon kultakaivokseen. On saatu paljon ideoita ja pohdintoja ja vuonna 2008 nimitettiin siis nämä vastaterrorismi vastaajat ja vuodesta 2008 lähtien kaikki laivaltaviranomaiset voivat myös puuttua muihin asioihin. He ovat voineet tehdä asioita, mitä aikaisemmin ei ole voitu tehdä, eli puuttua muun muassa koulutukseen ja ö, värväämiseen. Ja tässä on huomattu, että vuodesta 2008 lähtien kansalliset poliisi ja laivavaltaviranomaiset ovat voineet käyttää hyvin näitä uusia keinoja. Mitä tekisimme nykyään, jos noita rikoksia ei olisi olemassa rikosnimikkeinä? Olemme nyt saaneet komissiolta raportin, joka liittyy näiden rikosten täytäntöönpanon kansallisissa ja niiden siirtämisen kansalliseen lainsäädäntöön, niin olemme huomanneet, että tulos on hyvä. 26 jäsenvaltiota on pannut täytäntöön nämä uudet kansainväliset lainsäädännöt, ainoastaan kaksi ei ole vielä tähän pystynyt. Tämä on hyvä selvitys ja huomataan myös, että käytännön näkökulmasta nämä rikokset niitä nimikkeitä käytetään yhä enemmän, kun pannaan syytteeseen eri toimijoita. Mutta lisäksi on myös huolenaiheita osa rikollisesta toiminnasta. ei johda rikostutkintaan, syytteisen panoon ja haastamisen oikeuteen muun muassa passiivinen koulutus Siihen ei ole puuttu kaikissa valtioissa. Eli epäsuoraan provokaation ei ole puututtu muun muassa. Eli järjestelmä ei ole vielä virheetön, ja jos kuuntelemme YK vetomusta ja päätöslauselmaa vuodelta 2071, johon Jill viittasi, niin hätähuuto on selvä. He haluavat, että kaikki valtiot ottavat käyttöön järjestelmän, jossa voidaan panna syytteeseen kaikki terrorismiin liittyvät matkat. Ja meidän pitää pohtia näitä näkökohtia. Eli onko lainsäädäntökehyksemme tällä hetkellä sopivaa, toimivaa, tarpeeksi toimivaa tai, ja tehokasta, vai pitäisikö meidän pohtia yhteisiä nomittajia, nimittäjiä ja siirtyä yhdessä eteenpäin kohti rikosnimikkeitä, jotka, joiden avulla kansalliset lainsäätäjät voivat puuttua nä, tähän, näihin uusiin ilmiöihin. Lisäksi verkosto tapaamisissa on huomattu, että EUn kriminaalipolitiikka eli visio, miten tarttua tähän ongelmaan, saattaa vaihdella valtiosta toiseen. Tietyissä valtioissa, erityisesti yhdeksässä valtiossa, joita tämä ongelma koskee eniten EUssa, on huomattu kansallisella tasolla, että on useita mekanismeja, joita on perustettu monenvälisiä mekanismeja, jossa mukana on muun muassa poliisi, hallintoviranomaiset ja deradikalisaatio-ohjelmat. Mukana on myös tiedusteluviranomaisia ynnä muita ja myös, myös juridisia viranomaisia kansallisella tasolla. Nämä ovat hyviä esimerkkejä, näitä voitaisiin ehkä kehittää myös muissa valtioissa – Lisäksi on huomattu, että tietyissä maissa keskitytään siihen, että nuoria ihmisiä lähtee pois maasta ja heistä on sitten tietokanta nuoria miehiä ja naisia, jokonaisia perheitä lähtee näille matkoille. Kun työ aloitettiin Eurojustissa, puhuttiin noin sadasta ulkomaalaista taistelijasta. Viime vuonna luku oli 700 ulkomaalaista taistelijaa tällä hetkellä. Nyt luku on yli 2000, eli ongelma on kasvava, mutta tämä ei näy vielä, vielä oikeustaloissa, että syyttäjän työ olisi mennyt samalla tavalla eteenpäin. Ja osa maista haastattelee kaikki nämä kotiinpalajat, osa maista pidättää myös kaikki nämä kotiinpalajat ja tietyissä valtioissa luokitellaan nämä kotiinpalajat, kotiinpalajat jotka ovat mukana värväyksessä, koulutuksessa tai ne, joilla on aikomuksia suorittaa terrorismia tai järjestää terroriskuja. Eli on erilaisia kotiinpalajia ja eri valtiot puuttuvat eri tavoin tähän ilmiöön. Mitkä ovat haasteet oikeudelliselle yhteistyölle? Niitä on monia. Ja Rob viittasi jo todisteiden keräämiseen ja että e-todisteita voitaisiin käyttöä. Olen huomannut, että internettiä ja somea on käytetty paljon, Whatsappia, Skypeä, kaikkia medioita, kaikkia välineitä käytetään, joten, mutta on vaikea kerätä todistusaineistoa ja saada hyväksyttyä ne todistusaineistoksi oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti, joten tässä Eurojustin ja laivaltaviranomaisten pitää valvoa oikeusvaltion periaatteen toteutumista ja todistusaineistoa pitää kerätä oikeusvaltion periaatteiden mukaan. Ja todellinen haaste on myös rahoituksellinen tutkimus ja tutkinta. puhui jo muun muassa näistä kidnappauksista, kiristyksistä ja mikä on ö, terroristin ja järjestäytyneen rikollisuuden yhteistyön rooli. Lopuksi Eurojustissa haluamme virittää tätä verkostoa, jolla on myös oikeudelliset toimijat. Haluamme mukaan myös Turkin, Länsi-Balkanin, Pohjois-Afrikan toimijat. Olemme kutsuneet heidät kaikki strategisiin kokouksiin, jotka liittyvät terrorismin vastaiseen toimintaan, ja olemme keskustelleet siitä, että tarvitaan lisäpanostusta näissä asioissa. Lopuksi halusin sanoa, että olemme saattamassa päätöksen raportin, jossa käsitellään kaikkia näitä asioita, oikeudellisia tarpeita, tarve sille, että olisi yhteinen rikollisuuspolitiikka, ja tämä esitellään ministerineuvostolle joulukuun alussa tänä vuonna. Lopuksi haluaisin korostaa kuinka tärkeää on taistella yhdessä tätä ilmiötä vastaan. Meidän pitää välttää sitä, että taistelumme on pirstaloitunutta. Meidän pitää varmistaa täysturvallisuus. Meidän pitää taistella yhdessä tätä tautia vastaan. Sitä voitaisiin verrata syöpään. Jos sitä ei vastaan ei taistella ajoissa, saattaa olla liian myöhäistä, joten pyydän teitä näiden Brysselin iskujen jälkeen toukokuussa Antwerpenissä on nyt oikeusistunto 45 toimijaa vastaan, joten pyydän, että huomioitte nämä signaalit, jotka YKkin on lähettänyt. Tässä on menty eteenpäin, mutta ei ehkä vielä tarpeeksi. Kiitos. Thank you very much. Kiitos viimeiset kolme puhujaa, voisitteko olla niin kilttejä ja puhua alle 10 minuutin, sillä meillä on monia puheenvuoropyyntöjä mepeiltämme ja haluan vastaukset teiltä niihin, joten toistan, että jos voisitte vastata näihin. Seuraava puhujamme on Maria Marinaki, joka on EUH johtaja, olkaa hyvä. Very much, chair. Kiitos puheenjohtaja. Minullekin on erityisen suuri ilo ja kunnia saada ulkosuudenhallinnon puolesta osallistua tähän keskusteluun. On todella tärkeää puuttua mahdollisimman kattavalla tavalla tähän terrorismi ja ulkomaiset taistelijat kysymykseen kansainväliset terrorismin vastaiset toimet tietenkin ovat tässä olleet päällimmäisenä, mutta myös sisäisen turvallisuuden kysymykset liittyvät asiaan hyvin läheisesti. Ja mitä tähän ulkoiseen puoleen tulee, niin juuri nämä ulkomaiset taistelijat nousevat erityisesti esiin. Syyrian ja Irakin kriisit ovat edelleen otsikoissa siis näyttää nyt onnistuneen äh, hankkia tukea varsin laajaltikin. Myös nyt tietyt e- egyptiläiset ryhmittymät äh, niinkin myöhään kuin tiistaina ovat äh, ilmoittaneet tukensa, ilmaiset tukensa ISISille ja joka tapauksessa se ei ole meidän ainut huolenaiheemme, niin kuin Jilkin totesimme kaikki, olemmekin eh, muun mm. muassa näistä muista pienemmistäkin eh, terroristiryhmistä eh, hyvin huolissamme, jotka ovat nyt alkaidasta irrottautuneet. Ja mahdollisimman pian olemme julkaisemassa uusimpia tietoja Joitain vuotoja on ollutkin jo, mutta uusimpien tietojen mukaan Syyrian ja Irakin on lähtenyt hyvin suuri joukko ulkomaisia taistelijoita, huomattavasti enemmän kuin kaudella 2010 vuoteen asti. Al-Qaidan heikkeneminen on räjähdysmaisesti lisännyt tällaista jihadismi intoa, ja e- joka nyt erityisesti on keskittynyt tähän ISIS-ryhmään Irakissa ja Syyriassa, on nyt ennennäkemättömän paljon taistelijoita, jopa 50 000 80 eri maasta, jotka ovat todella tulleet rintarinnan taistelemaan ISISin riveissä ja muiden ryhmien riveissä öö, kaikki yhdessä siitä huolimatta, että taustat ovat hyvin erilaisia. Yli 3000 heistä on EU-kansalaisia, niin kuin muutkin puhujat täällä ovat todenneet, ja me olemme erittäin huolissamme tästä öö, tämän ilmiön mahdollisesta tartuntavaikutuksesta ja laajentumisesta muuallekin alueella. Öö, voi olla, että Tämä todella läikkyy yli rajojenkin ja tilanne on laajempi ja syvempi kuin olemme ehkä kuvitelleet. Kyllä alkaidakin edelleen toimii varsin tehokkaastikin. Olemme nähneet äh, iskut Somaliassa, Jemenissä, Pakistanissa, Nigeriassa, sieppaukset, raiskaukset, pakkoavioliitot, äh, joita Boko Haram Nigeriassa on toteuttanut, äh, samoin sitten sotilassairaalan tapaus, äh, hyökkäykset Pakistanissa, polio, rokottajia vastaan. Tässä vain muutama esimerkki. ISIS, Syria, Irak on tietenkin agendallamme aivan äh, ylimpänä, mutta terroristi-iskuja on tapahtunut yli 90 maassa ja 10 000 iskua on tapahtunut vuodesta 2013 ja yli 18 000 kuolonuhria iskut ovat vaatineet ja haavoittuneitakin 32 000, joten älkäämme unohtako, että useimmat terrorismin uhrit, e, jopa 90 prosenttia heistä, ovat muslimeja. Ja meidän eurooppalaisten e, tehtävä on nyt löytää strateginen kestävä vastaus tietenkin meidän terrorismivastainen strategiamme pohjanaan niin, että voimme torjua terrorismia maailmanlaajuisesti kunnioittain samalla ihmisoikeuksia ja tehden Euroopasta samalla turvallisemman paikan niin, että meidän kansalaisemme ja muutkin voivat elää vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueella. Terrorismin vastainen taistelu on luonteeltaan kolminaista yhtäältä kansainvälinen lähestymistapa, toisaalta kapasiteetin parantaminen ja sitten kolmanneksi Euroopan unionin johtajuus sellaisena. Kansainvälisessä lähestymistavassa me olemme jo saaneet pyynnön AFETin ja LIBEN yhteiskokouksessa kertoa teille tilanteesta 16. lokakuuta. Meillähän Sitenin johtaja oli paikalla. Hän hyvin kaunopuheisesti kuvaili, miten YK on todennut, että ulkomaisten taistelijoiden asioihin täytyy saada maailmanlaajuinen vastaus. Meillä on tuo 2078 päätöslauselma, jota on laajalti, hyvin laajalti tuettu. Ja itse asiassa viime hetkellä New Yorkissa saimme vielä neuvoston puheenjohtajan puhumaan turvaneuvostolle ja välittämään yhteisen viestimme. Nämä kysymykset, joihin tulisi keskittyä, liittyä, liittyvät rikosoikeuteen, lainvalvontaviranomaisten toimintaan terrorismin torjunnassa ja siihen, miten meidän on tuettava apua tarvitsevia maita, jotta ne voivat huolehtia omista velvoitteistaan. Näissä yhteyksissä me olemme toimineet lähes yhteistyössä YK kanssa ja nyt meidän tehtävämme Euroopan unionina on toimia tällaisten pioneerihankkeiden 2178 päätöslausuman mukaan. 20. lokakuutahan tästä päätettiin. Ja samoin olemme yhdessä YK kanssa koordinoineet ja isännöineet yhdessä täällä Brysselissä terrorismin vastaisten alueellisten yksiköiden yhteiskokouksen, jossa sovittiin tehtävistä ja toimista ennaltaehkäisemisen suhteen, näiden niin kubaisten taistelijoiden suhteen ja muuten. Ja sitten lokakuussa ulkoasiainneuvosto on äh, no erityisesti keskittynyt terrorismin torjunnassa ulkomaisten taistelijoiden suhteen Syyrian ja Irakiin ja pyytänyt komissiolta ihan konkreettisia ennaltaehkäiseviä hankkeita Syyrian ja Irakin suhteen ja radikalisoitumisen vähentämiseksi. Ja I wasn't hammering. En vielä lyönyt nuijaa, se ei ollut tarkoitus, mutta se oli ehkä hyvä, että niin kävi. Haluaisit varmastikin sanoa kaiken, mitä EUH on tehnyt ja ihailen, mitä olette tehnyt, mutta nyt on pakko päättää. Se meillä on 19 puheenvuoropyyntöä, joten nyt ei auta enää jatkaa hirveän kauan ja pyydän seuraavia kollegoita puhumaan kuusi minuuttia, sillä teidän tulisi vielä vastata näihin eli kysymyksiin ja kommentteihin, sillä pelkäänpä, ettemme pääse puhujalistan loppuun asti, joten jos voisit äkkiä tiivistää vielä. Essentially I would like to focus... No, totta kai puheenjohtaja, totta kai. Halusin erityisesti keskittyä ihmisoikeuksiin. Äh, tämähän nyt on tietenkin äh, kaikkien meidän mielestä tärkeintä. Ja kun ajatellaan äh, terrorismin torjuntaa ja ihmisoikeuksia, niin meidän on luonnollisesti kaikissa hankkeissamme terrorismia torjuessamme kolmasissa maissa aina muistettava ihmisoikeusulottuvuus ja tietenkin poliittinen vuoropuhelu jota me kaikki olemme käyneet eri avainsidosryhmien kanssa kaikkialla maailmassa. Mm, YK, Yhdysvallat, Venäjä, Kanada, Australia mukaan lukien, samoin Turkki, Saudi-Arabia, Pakistan, Intia ja muut, jotta voisimme varmistaa sen, että kaikki meidän täytäntöön pyrkimyksemme johtavat samaan lopputulokseen. Monenvälinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää maailmanlaajuisen terrorismivastaisen foorumin kohdalla. Meillä on ollut tiettyjä avainaloitteita ja olemme pyrkineet todella muun muassa Abu Dhabin äh, keskuksen kautta toimimaan. Sehän on aivan ensimmäinen laatuaan ja saanut 5 miljoonaa euroa tukea. Samoin Euroopan unioni toimii kansainvälisessä yhteisössä, on antanut 2 miljoonaa euroa rahoitusta, kun pyrimme todella muun muassa sitten Maltalla tukemaan pyrkimyksiä parantaa oikeusvaltio- ja hyvän hallinnon tilannetta kaikkialla. Kiitos ja voi vastata mielelläni kysymyksiin. Kyllä vastata varmaan mielelläni kysymyksiin, mutta en tiedä riittääkö. Aikaan 21 puheenvuoropyyntöä, joten henkilökohtaisen turvallisuutenne puolesta pyydän sitten tuleville puhujille neuvon, että voisitteko pysyä viidessä minuutissa, että menetä mitään, jos puhutte viisi minuuttia, vaan saavutatte sillä jotain, sillä kollegamme haluavat kysyä teiltä kysymyksiä. Ja minullakin on kysymys Gillille, joten olen samassa veneessä kanssa, joten viisi minuuttia kukin sopiiko. Seuraavana Claudio Galzerano, joka on terrorismin vastaisen työryhmän puheenjohtaja. Mutta he palavat kyllä kaikki. Joten tässä palataan vielä, joten viisi minuuttia kukin. Seuraavaksi Claudio Galzerano, kiitos. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. <clears throat> Käytän tämän ajan hyväkseni, joka minulle on annettu. Kerron, mitkä ovat ne prioriteetit, jotka ovat kirvoittaneet puheenjohtajavaltion tähän terrorismityöryhmäajatukseen. Ensinnäkin haluamme, että terrorismin vastaiset järjestöt voisivat tehdä paremmin yhteistyötä. Tiedän, että esimerkiksi oman maani kyky reagoida tällaisiin uhkiin riippuu sen tiedon laadusta ja määrästä, jota saamme, ja myös sen tiedon määrästä ja laadusta, jota voimme vaihtaa muiden kanssa. Italia on pyrkinyt parantamaan tiedon kulkua <clears throat> tiedustelumaailman ja poliisimaailman sisällä. Me neuvo, opastamme kaikkia jäsenvaltiota käyttämään näitä monikansallisia välineitä, ja nä, siis näitä välineitä monikansallisissa tilanteissa, joissa tämänkaltaisia uhkia esiintyy, kuten ulkomaalaisia taistelijoita koskevat uhkat. Haluamme myös vahvistaa yhteistyötä niiden maiden kanssa, jotka ovat unionin naapurimaita ja jotka kärsivät tästä ulkomaalaisia taisteli, ulkomaalaisiin taistelijoihin liittyvästä uhasta. Esimerkiksi Balkanian maat ovat tällaisia, ja me olemme keskustelleet kovasti siitä, miten voisimme avittaa näitä maita omalla terrorismin vastaisella välineistöllämme. Jos ajatellaan vaikka polkomaalaisia taistelijoita tätä ilmiötä, niin usein ajatellaan myös niitä ihmisiä, jotka haluavat tulla EU-hun, siis pakolaisia. Siis suurin osahan ovat kunnon ihmisiä, mutta usein äh, ajatellaan, että kyseessä saattaisi olla tällainen ähm, yksittäinen henkilö, joka saattaa ryhtyä ulkomaalaiseksi taistelijaksi tai vastaavaksi. Ja siksi on erittäin tärkeää, että me ymmärrämme, tunnemme tämän ilmiön ja kehitämme keinoja jo tunnistaa tällaisia eristäytyneitä yksilöitä, eri Italiassa ollaan erittäin valppaina niiden maahanmuuttovirtojen suuntaan, joita jatkuvasti tulee Italiaan ja olemme huolissamme siitä, mikä on näiden kahden ilmiön välinen yhteys, siis maahanmuuton ja terrorismin, ja pyrimme löytämään vastauksia, ja siksi haluamme paremmin käyttää hyväksemme niitä välineitä, joita on olemassa, jotka ovat esimerkiksi operatiiviseen yhteistyöhön liittyviä välineitä tai informaatiovaihtoon liittyviä välineitä. Ja lopuksi, kun paremmin ymmärretään ilmiötä, niin se auttaa meitä myös paremmin vaihtamaan tietoa ja hyviä käytänteitä. Voidaan lähteä siitä, että näiden hyvien käytänteiden vaihtaminen on näkökulmasta riippuen joko velvollisuus tai oikeus. Se on erittäin tärkeää ja puheenjohtajakaudella me olemme pyrin, pyrkineet tätä toteuttamaan ja toivottavasti saatoin puhua lyhyesti. and finally for five minutes, Mr. No niin, vielä viisi minuuttia sitten Luigi Sorekalle komissiosta. Kiitos puheenjohtaja, tehtävän on helppo, sillä suuri osa komission työstä on jo mainittu. Erityisesti niin teki jo Gilles de Kerkhov ja muut kollegat, joten halusin sanoa, että lähestymistapa, jonka komissio on valinnut viimeisen vuoden aikana, tässä sisäisen turvallisuuden strategiassa tulee jatkumaan. Ja tavoitteena on ryhtyä terrorismin vastaisiin toimiin muillakin tavoin kuin oikeudellisin keinoin. Kyseessä on kattava lähestymistapa, johon kuuluu eri toimia. Siihen voi liittyä muun muassa hallinnollisia toimia ja ennakointia. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki sidosryhmät ovat mukana ja komissio on parhaassa asemassa sitouttamaan muassa tutkijat, yksityinen sektori ynnä muut. Olemme hyvin tyytyväisiä tuloksiin, jotka liittyvät deradikalisaation verkostoon, jonka myötä paikallistoimijat, yksityissektorin toimijat ja julkishallinto ovat tulleet yhteen. Ja haluan mainita vielä toiminnan, joka liittyy uhriin. Se on hyvin tärkeää. Somen ja internetin käyttö, kuten mainittu, Käymme nyt vuoropuhelua internetyhtiöiden kanssa. Se on ensimmäinen askel kohti vuoropuhelua, jonka avulla lainvalvonta, viranomaiset ja voivat lisätä koulutusta. Ja lopuksi viestintä. Me olemme juuri aloittaneet hankkeen rahoituksen, joka on miljoona kahdelle vuodelle jaettuna Tavoitteena on perustaa erityistyöryhmä, joka liittyy strategiseen viestintään kansallisella tasolla. Tässä kaikki minulta. Ja 1,59 sekuntia nyt, olkaa Juu, ei tässä mitään. Se komissiohan usein ylittää ajan, mutta kiitos. No niin, kollegat, nyt annan teille puheenvuorot ja luvallanne pyytäisin, haluaisin saada esittää lyhyen kysymyksen Jillille. Hän on tehnyt tämän asian parissa töitä jo kauankin. Ja oli puhe PNRstä, haluaisin kysyä tästä aiheesta. Eli GCHQn johtaja puhui tästä haastattelussa, ja olin yllättynyt, kuinka paljon hän korosti tätä, eli se, että miten terroristit, kuinka paljon he käyttävät somea. Tiedämme tämän, mutta hän painotti sitä hyvin paljon, että suuret yhtiöt eivät salaa tietojaan joten sen takia he olivat myös syyllisiä, joten kysyin niin käytännöllisen kysymyksen, oliko tämä se asia, että hän painotti asiaa oikeanlainen, eivätkö he panosta salauksen tarpeeksi, sillä tämä aihe tulee palaamaan Euroopan digitaalistrategiassa, ja meidän tulee keskittyä tähän jatkossa, kun näitä asioita tarkastellaan. Tiedän, että olet tässä asiantuntija, sen takia haluaisin esittää kysymyksen sinulle. Tämä oli minun kysymykseni. Sitten suoraan Anna Komesiin, ole hyvä. Well, um... No, onhan tämä järkyttävä kuva ja varmaan heijastelee todellisuutta. Minä todella ö, ymmärrän sen, että paljon on tehty, mutta on yhtä paljon asioita, joita ei ole tehty. Esimerkiksi kaksi maata, jotka eivät ole täytäntöön panneet oikeusalan yhteistyötä, johon Kontings viittasi. Mitä tulee tiedusteluyhteistyöhön, tässä on aivan varmasti ollut edistystä. Jos minä olisin terroristi, niin minä valitsisin kyllä jonkun muista maista, se olisi helpompaa. Ja mitä tuohon aloitteistyöhön tulee, haluaisin eh, Kerkhove kuulla teiltä, että kun nämä jäsenvaltiot, jotka ovat pohtineet eh, kansalaisuuden ottamista pois. En tarkoita matkustusasiakirjoja, passeja, vaan että viedään kansalaisuus. Eikö se riko ihmisoikeuksia, kansalaisoikeuksia ja myöskin käynyt itseään vastaan, radikalisoi näitä ihmisiä entisestään? Ja herra de Kerkov, aivan oikein totesitte, että Libya on todellinen ongelma. Se on täysin jätetty huomiota ja me olemme hyvin, hyvin suuressa vaastiomme ovat pitkälti vastuussa Libyan tilanteen heikkenemisestä. Parlamentti on pyytänyt siihen kiinnittämään huomiota jatkuvasti ja tiedän, että Rova Marinaki ei edes maininnut Libyaa. Kyllä te, ne Kerkovit, te viittasitte Libyaan, mutta Libya on valtava ongelma ja siinä on selkeä yhteys Irakiin ja Syyriaan, mutta näin, että jäsenvaltiot ovat myös hyvin huolissaan maahan muutosta, kun puhutaan köyhien maahanmuutosta, mutta minä en näe tätä kun ajatellaan tätä rikkaiden maahanmuuttoa, niin kuin tämä kultaisen viisumin politiikka esimerkiksi, eikä näitä rahoit rahavirtoja ole ollenkaan selvitetty, joten mitä voisimme tehdä, jotta toimisimme tehokkaammin löytääksemme terroristien rahoituskanavat. Tiedämme, että ulkoasiain valiokunnassa kuulimme, että saisimme aikaan valta, valtavan eron, jos vaikkapa Turkki, Saudi-Arabia, Katar ja muut, jotka ovat olleet kumppaneitamme Isiksen vastaisessa taistelussa, samalla sitten tukevat ja ää, sallivat Isisin kasvaa. Kiitos Anna. Tomas Tisovski, ole hyvä. Vážený pane předsedo a vážení kolegové. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää teitä erinomaisista esityksistänne. Täällä Libe-valiokunnassa Meillä on joskus ollut sellaisiakin puhujia, jotka eivät välttämättä onnistu näin hyvin valaisemaan tilanteita. Kun jokin aika sitten kuulin siitä, että olette tulleet tänne, niin samoihin aikoihin tapasin muun muassa kansalaisjärjestöjen edustajia ja henkilöitä, jotka ovat tehneet työtä muslimimaissa. Ja yritin saada tietoa muun muassa moskeijoista, ja minulla on muutamia kysymyksiä. Minulle ainakin on kerrottu islamilaisiin moskeijoihin liittyen, että noin, no jokin aika sitten hampurilaisessa moskeijassa järjestettiin tilaisuus, jonne oli kutsuttu henkilöitä, myös naisia, joita oli rekry- rekrytoitu kutsuttu islamilaisten taistelijoiden vaimoiksi. He toimivat myös palvelijoina, kun hän olivat päässeet Syyrian ja Irakkiin, ja heitä oli siis koulutettu hampurilaisissa, hampurissa, moskeijassa. Eli kyse ei ole ainoastaan niistä miehistä, jotka lähtevät taistelemaan, taistelemaan vaan naisista, jotka auttavat näitä miehiä. ja me tiedämme, että naisten kohtelu ylipäänsä on problemaattista. Täällä mainittiin myös sosiaaliset verkostot. Miten yhteisöt, jotka ylläpitävät näitä verkostoja, tekevät yhteistyötä kanssanne? Ja sitten vielä yksi kysymys, nimittäin seuraava. Mitä jäsenvaltiot aikovat tehdä tulevaisuudessa nopeuttaakseen tiedonvaihtoa. Esimerkiksi Tsekin tasavalta on kauttakulku maa. Monet palaavat nimittäin sen kautta. Seuraava puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat pitäneet meille esityksen tänä iltapäivänä. Kiitos tiedoista ja myös Europolin TESAT-selvityksestä. Tämähän on totta kai jotakin, mihin liittyen millä voin tavata Kreikassa uhreja, jotka ovat kokeneet, jotka ovat joutuneet terrorismin, terroristen uhreiksi Kreikassa. Terrorismi johtui aikaisemmin poliittisista syistä. Nyt on useita eri osatekijöitä. Kyse on globaalista ongelmasta, ei enää eurooppalaisista Eräs puhuja sanoi, että 90 prosenttia terrorismin ulkomaisista, tai siis terroristeista toimii uskonnollisista syistä. Ja tämähän on hyvin mielenkiintoista meidän kannaltamme. Tulemmeko, miten me tulemme käsittelemään tätä ongelmaa miten tällainen, tällaista ongelmaa rajoitetaan ennaltaehkäisevästi. Jälkeenpäinhän ollaan aina askel jäljessä ja he ovat aina askeleen edellä. Meidän pitää tietää, miten he järjestäytyvät, miten he ovat saaneet rahoitusta. Ja tämä tulma on monialaista. Totta kai tarvitaan rajavalvontaa muun muassa. Meidän pitää seurata verkostoja, vaikka se tulee olemaan vaikeaa. Ja meidän pitää ottaa yhteyttä eri viranomaisiin ja eri rahoituksen lähteisiin, sillä tämä on hyvin käsin kosketeltava hyvin käytännöllinen uhka. Se vaikuttaa kaikkiin EU-valtioihin, ei vain muutamaan. Ja näin ollen lähestymistavan pitää olla rajat ylittävä globaali, ei ainoastaan EU-tason ratkaisu. Sillä tämä liittyy meihin kaikkiin meidän pitäisi ainoastaan keskittyä niihin maihin, joista nuo ihmiset tulevat, jossa on siis levottomuuksia. Ilmiö leviää hallitsemattomasti. Ja ei riitä, että me vain tarkkailemme ja valvomme asioita. Meidän pitää ymmärtää, mitä on tapahtumassa – meidän pitää katsoa kyse järjestäytyneestä toiminnasta ja mikä on yhteys järjestäytyneeseen rikollisuuteen. On osettu tilastollisesti, että kaikki nämä toimijat, niillä kaikilla on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, joten tämä on toinenkin näkökulma, mikä pitää ottaa huomioon. Kiitos. Seuraava puheenvuoro, kiitos. Vielen Vorsitzender. Ich muss ehrlich sagen, ich bin in die... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Nyt täytyy olla rehellinen. Olen hiukan ärtynyt tästä keskustelusta. Ja nyt näyttää siltä, että emme näe metsää puilta, emme ymmärrä, mikä voisi meitä auttaa. Me olemme jo keränneet tietoa yli kymmenen vuotta kaikki alkoi naini leven päivästä. Ja globaali turvallisuustilanne on sellainen, että meidän on rajoitettava tiettyjä vapauksia ja kerättävä tietoa kansalaisistammekin. Ja aina kun tulee hyökkäys, niin ihmiset reagoivat välittömästi sanomalla, että me emme ole tehneet riittävästi. Nyt luetteloon, on lisätty ulkomaalaiset taistelijat ja vapauksia viedään entistä enemmän. Mutta yhtä asiaa voi ymmärtää. En ymmärrä, minkä millä tavalla henkilökohtaisten vapauksien poistaminen meiltä voi lieventää sitä uhkaa, joka meillä on? Poliittisesti me tavallaan pelaamme niiden pussiin, jotka haluavat rekrytoida näitä taistelijoita. He huomaavat, että demokratiat pelkäävät kutsuvat avoimesti tai rekrytoivat ihmisiä tulevaan <clears throat> Irakkiin ja niin edespäin. Heille kerrotaan, että he voivat olla sankareita ja niin edespäin. Heille kerrotaan tarinoita, joilla ei ole mitään tekemistä realiteettien kanssa. Tällaiset vapaustaistelijat ovat vaarallisia, eivätkä he ole vain nuoria miehiä, vaan kokonaisia perheitä. Puhun aivan pienistäkin pojista, 14, 16, 18-vuotiaista. Ja kun he palaavat takaisin kotiin, niin monet ovat traumatisoituneita, heiltä ovat kaikki illuusiot kadonneet. He tuskin äh, haluavat enää rekrytoida muita ihmisiä, lähinnä haluavat apua itselleen. Aivan kuten herra Kirkhoffenilta ja komissiolta kuultiin, niin radikalisoituminen alkaa ehkä lieventyä ponnistustemme vuoksi, mutta ei tämäkään kaikkia ongelmia ratkaise. Me olemme yrittäneet perustaa niin kutsuttuja deradikalisointikeskuksia, mutta se ei ole onnistunut. Minä olen saanut sellaisen vaikutelman julkisen keskustelun perusteella, että paljon puhutaan valtion tukahduttamistoimista, mutta ei kovinkaan paljon ennaltaehkäisystä ja niiden henkilöiden tukemisesta, jotka oikeasti haluaisivat tulla kotipuoleen. Joten, hyvä puheenjohtaja, me taistelemme oiretta vastaan, mutta emme estä itse sairautta. Minulla ei ole tietoja siitä, millaisia PNR, siis minulla ei ole PNR-tietoja hallussani, mutta äh, olisi hyvä tietää, keitä nämä ihmiset oikeastaan ovat, jotka ovat rekrytoitavissa ja mitä heidän osaltaan voidaan tehdä. No, joka tapauksessa näyttää siltä, että ratkaisu ei ole lähellä. Kiitos, Birgit. Tässä on monia aiheita, mutta yrittäkää pitäytyä näissä aikarajoissa, vaikka kyse on tärkeistä aiheista, enkä halusi rajoittaa ketään. Mutta kiitos Birgit. Seuraavana Ker- Timothy Kerkov. Um, I should be, um, I hope very brief. Voin puhua ihan lyhyesti puheenjohtaja erityisesti Weinreutille ja Kirkhopille haluaisin esittää kysymyksiä. En yleensä puhu, tai en puhu nyt omasta eh, keppihevosestani PNRstä, siitä sitten joskus toisten, mutta haluaisin kysyä, että mitä mieltä olette lainsäädäntötoimista, eh, joita Eurooppa tarvitsisi voidakseen puuttua eh, näihin lisääntyviin turvallisuusuhkiin ja miten parlamentti ja tämä valiokunta voisi auttaa EUta hankkimaan ne välineet, joita se tarvitsee ja joita Europol tarvitsee voidakseen tehdä työnsä paremmin. Kysyisin myös, että mitä voisimme tehdä terrorismin vastaisessa taistelussa, mitä sellaista, mitä emme jo ole tehneet. Jäsenet ovat täällä todenneet, että vaikka välineitä on entistä useampia tietoa, on entistä enemmän, uhat silti vain pahenevat. Mitä te haluatte ja tarvitsette meiltä? Voitteko kertoa sen meille? Kiitos. Timothy. Kiitos Timothy. Seuraavana Cornelia. Hyvä. Ja vielen dank. Kiitos. Te kaikki, jotka siellä äh, edessä istutte, puhuitte siitä, että tässä tarvitaan tällaista hyvin pyhää lähestymistapaa tai kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja te olette lukkiutuneet tällaisiin painostuskeinoihin, repressiokeinoihin ja kans, vain yksi ainut teistä edes mainitsi kansalaisyhteiskunnan. Se on jätetty täysin ulkopuolelle ja meillä on tässä nyt teidän täysin määrittelemänne keskustelu te ette myöskään sanoneet sanakaan syistä. Nyt kysynkin teiltä kaikilta yksitellen. Mitä tietoa teillä on näistä syistä? Ei tätä yleistä. Ja niitä nuoria ja perheet ja lapset ja... Ei, vaan tarkoitan selkeitä analyysejä, tutkimuksia syistä tälle asialle, jota kutsutte ilmiöksi. Ei se mikään ilmiö ole, se on tosiasia. Ja tietenkin tällaiseen äh, kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan kuuluu se, että no, annetaan vaan niin jatkua näihin äh, diktatuureihin niin, että varmasti sota pystyy puolestaan jatkumaan vapaasti. Mitäs mieltä tästä olette? Sitten ihan naivi kysymys. Mistä te Mitenkä te sitten tunnistatte tällaisen ulkomaisen taistelijan? Te olette nyt tämän ää, äh, käsitteen ottaneet käyttöön. Mistä, mistä he, heidät tunnistatte? Internetistä? Ilmeistä? Siis anteeksi nyt vain. Mutta entäpä äh, sitten kun ajatellaan ihan kokonaisuudessaan teidän analyysejänne, niin, niin, niin miten olette tulleet näihin päätelmiin? Sitten teidän toimenne, se on tämä minun kolmas kysymykseni tai kohta, niin Juu, otetaan matkustusasiakirjat, otetaan kansalaisuus, tarkastellaan matkustajia riskimaista, lisätään valvontaa, tarkastetaan kaikki. Ja vaikkapa kaikki Syyriaan matkustajat vaikuttavat. No niin, tässä kyllä minulla hiukan hälytyskellot lähtevät soimaan. Ei tämä ole ihan kunnossa. Tässähän EU-lakia rikotaan. Entäpäs teidän toimenne, toimenne suhteessa EU-lainsäädäntöön, vaikkapa nyt ajatellaan eh, näitä kaikkia matkustajatietoja. Uskotteko te todella, että nämä teidän ehdottamanne toimet eh, torjuvat terrorismia? Siis vakavissa ne, uskotteko? Minun on tätä hyvin vaikea kuvitella ja minun mielestäni te ette suhtaudu oikealla tavalla tähän todelliseen vaaraan. Kiitos Cornelia. Seuraavana Winberg. Tack för ordet. Eh, FNs sändebud... Kiitos. Tässä pari viikkoa sitten kuulimme YK-edustajalta, mitä jäsenvaltioiden tulisi tehdä sen estämiseksi, että EU-kansalaiset lähtevät Syyriaan, Irakiin, Libanoniin, Malin, Nigeriaan, Somaliaan, Palestiinaan, Jemeniin, Afganistaniin, Pakistaniin, Tunisiaan, Libyaan ja niin edelleen ja niin edelleen. YK-edustaja katsoi, että jäsenvaltioiden tulisi käyttää niitä mahdollisuuksia, joita tämä 2178 päätöslauselma näistä matkustavista jihadisteista antaa. Siihen olette monet viitanneet tänään. Mitenkä tähän, tätä YK päätöslauselmaa voitaisiin sitten täytäntöönpanna jäsenvaltioissa? Öö, öö, täällä on vastustettu öö, maahanmuuttokriittisiä puolueita. Me olemme nyt itse asiassa omiin silmin kaikki näkemässä, mihin tämä on johtanut. Hullut islamistit ovat suurin uhka, joka länsimaihin kohdistuu tänä päivänä. Ja minua huolestuttaa hurjasti se, että tässä salissa, tässä talossa äärimmäisen harvat nostavat esiin tämän turvallisuus kysymyksen. Täällä puhutaan kansalaisjärjestöistä ja ihmisoikeuksista sinne ja tänne ja eh, ihan oikeutetuista syistä matkustaa Syyriaan. Ei sinne Syyriaan ole kenelläkään yhtään mitään eh, kunnollista asiaa, paitsi nyt ehkä punaisen ristin työntekijöillä. Ja voin kyllä luvata, että nämä nuoret, jotka ISIS-propagandaa eh, imevät Äh, kotona somesta eivät taatusti syrjään lähde missään kunnollisissa aikeissa. Äh, monet äh, täällä nyt kyllä elävät jossain kummallisessa vaaleanpunaisessa kuplassa, ettekä te ymmärrä tätä oikeaa todellisuutta. Matkustavat jihadistit ovat akuutti uhka, joka kohdistuu paitsi Euroopan unioniin, myös maihin, joihin me viemme näitä taistelijoita – YK on turvaneuvoston mukaan äh, tämä on todellinen uhka, joka kohdistuu kansainväliseen turvallisuuteen. Äh, maahanmuutto on nyt johtanut tähän todellisuuteen, josta nyt Brysselissäkin äh, näimme esimerkin samana päivänä, kun Euroopan parlamentti käynnisti uuden istuntokautensa. Joten meidän täytyy vaihtaa tietoja, Schengen-järjestelmä täytyy ottaa kunnolla käyttöön, poliisiyhteistyötä tulee vahvistaa, rajavalvontaa tulee vahvistaa ja meidän täytyy saada aikaan yhteiset direktiivit siitä, milloin EU-kansalaisilta voidaan viedä passi. Samoin kautta kulku maiden kanssa on tehtävä yhteistyötä, jotteivät nämä jihadistit pääse perille kumpaankaan suuntaan. Ja ne, jotka onnistuvat meidän rajavalvontamme läpi pujahtamaan on heitettävä täältä ulos. Pysykää siellä. Meidän ovemme on suljettu. Thank you, colleagues. Um, sorry. Kiitos kollegat. Pahoittelut, etten ole kurittanut kaikkia, mutta kello on nyt kuusi, joten haluan, että kuulemme vielä vastaukset näihin kysymyksiin muuten. Turhaudutte siihen, että ole saanut vastauksia, joten pahoittelut, että pitää olla näin tarkkana, mutta Koittakaa pitäytyä kahdessa minuutissa. Seuraavana on Eva Jolie. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Sain kuulla teidän kaikkien kuvailut tästä maailmasta ja valitettavasti tämä kuva oli vähän yksipuolinen ja puhuttiin vain julkisista toimista. Kukaan ei puhunut siitä, että on kyse Euroopan poliittisesta heikkoudesta, joka on sanonut aikaan sen, että meillä on paljon ongelmia Syyrian taistelijoiden kanssa tai Libyan, Libyan kanssa. Kyse on meidän omasta heikkoudestamme. Haluaisin myös sanoa teille, että meillä on tarpeelliset oikeudelliset välineet, joiden avulla voimme taistella terrorismia vastaan. Ja meidän ei tarvitse lisätä valvontaa. Muutama esimerkki. Mera-tapaus. Siinä tunnustettiin, kaikki tiesivät, erityisesti poliisi ja tiedustelupalvelut, että hän palasi taisteluista, mutta ongelmaa liittyi poliisin organisointiin ja hän pystyi näin ollen murhaamaan seitsemän ihmistä ja loukkaamaan kuutta vakavasti. Lisäksi VTC-iskut 11 syyskuuta. Niistä tiedettiin, uhka tiedettiin. Ja kyse oli viestintäongelmista, sisäisistä viestintäongelmista, jotka saivat aikaan sen, että iskuja ei estetty. Joten valvonnan lisäminen minusta ei ole ratkaisu. Lisäksi Afganistanin esimerkki tunnen senkin sisältäpäin. Talibanit eivät lopeta murha, murhia ja terroriiskujaan huolimatta Naton läsnäoloa ja totaalista valvontaa ja huolimatta myös sitä, että käytetään eri keinoja. Se, mikä saa Talibanin toimet lopettamaan, on poliittinen toiminta. Se, että uusi presidentti Afrikaani menee saman pöydän ääreen heidän kanssaan, se ehkä lopettaisi Talibanien toiminnan. Se, että käytetään tätä tilannetta ja yritetään lisätä valvontaa ja tietojen keräämistä. Tämä on väärin. Lisäksi katsotaan näitä teidän tilastojanne, mitä tulee Ranskaan. Sivu 46. Tästä huomataan hyvin, että tällä sivulla Ranskan ongelmat, mitä tulee terroristihyökkäyksiin, liittyy separatisteihin. 58 separatisti hyökkäystä ja viisi spesifioimatonta iskua, jos näitä tarkastellaan henkilömä- jos tarkastellaan henkilömääriä, huomataan, että separatistit ovat taas siellä. Eli kun kuvailette maailmaa ja terrorismin uhkaa, puhutte ongelmista, jotka ovat Ranskassa olleet jo kauan läsnä. Meidän oikeuksemme ja vapauksemme ei pidä uhrata, meidän pitää taistella tehokkaasti terrorismia vastaan, mutta emme uhraa oikeuksiamme. Kiitos Eva Jolie. En haluaisi keskeyttää ketään, varsinkin kun tuodaan uusia näkökulmia keskusteluun, joten pahoittelut, jos niin käy. Kello on nyt yli kuusi, joten pyytäisin kaikkia pitäytymään kahden minuutin puheajassa kunnioituksesta muita edustajia kohtaan. Ja minua minä haluaisin erity, erityisesti, että vastataan näihin kysymyksiin, joten vielä joudun keskeyttämään sitten muuta. Seuraavana voit. voit. Mr. Voit. Voit. Tietenkin pitää aloittaa ajallaan. Danke, Kiitos, puheenjohtaja. Niin, minä tässä ihmettelenkin, että minä ihmettelen, mitä varten tätä todistusaineistoa halutaan kerätä. Eihän ole kiellettyä äh, matkustaa äh, muualle. Ei myöskään ole kiellettyä matkustaa muualle aikeina taistella. Toimitteko näin myös niiden henkilöiden suhteen, jotka esimerkiksi matkustavat Ukrainaan ja siellä mahdollisesti lähtevät taistelemaan separatistien riveissä tai Ukrainan riveissä? Entäpä oikeudelliset äh, mahdollisuudet. Jos äh, ihmiseltä nyt aiotaan viedä passi, niin äh, onko hänellä vetoomus mahdollisuus, jos passi voidaan ottaa vain sillä verukkeella pois, että on olemassa vaara sille, että hän lähtee johonkin taistelemaan. Täytyy kai tässä nyt ihan oikeudellisesti olla mahdollisuus pyytää asian uudelleen tarkastelua ja saada lisää perusteluita. Ja kun ajatellaan vapaata liikkuvuutta, joka joillakin ihmisillä on siitä syystä, että heillä on kaksoiskansalaisuus. Tämä nimittäin mahdollistaa sen, että he voivat taistelujen jälkeen palata Euroopan unioniin. Onko sitten ajateltu, että koska näiden taistelijoiden kohdallahan tämä voi todistaa, että he ovat taisteluihin äh, osallistuneet. Voidaanko heiltä viedä kaksos, kaksoiskansalaisuus niin, että heiltä vietäisiin näin mahdollisuus palata Eurooppaan? Kiitos. Kiitos. Seuraavana Lopes Aguilar, Juan. It's been quite a panel. Six pan- Kiitoksia. Aikamoinen paneeli, kuusi panelistia. Eikä tämä tule olemaan ainoa keskustelu, kun Libessä keskustellaan tästä tärkeästä asiasta, terrorismista. En nyt aio enää pitää mitään omia pitkiä puheita, mutta kysymys. Kun meillä on näitä erilaisia... Olen, olen, olen kuullut, että ulkomaalaiset taistelijat, niiden heidän tilanteensa liittyy aina uskontoon, mutta eikö ole kysymys myös sosiaalisesta tilanteesta, tästä sosiaalisesta eriarvioidusta, joka on dominoinut koko maise, eurooppalaista maisemaamme. Ja Olemme myös huolissamme niin kutsutun terrorismin noususta. Mutta en ole kuitenkaan kuullut kenenkään toimivan äärioikeasta terrorismin torjumisesta. Esim. Norjan Utajan tragediaa johtui siitä, että kyseessä oli oikeisto, äärioikeiston edustaja. Ja hän oli pit... Mitä, mitä te tästä ajattelette? Ettekö te ole huolissanne siitä, että ää, tulee tällaista tämän kaltaista terrorismia Kreikassakin on äärioikeistolaisia henkilöt, jotka vastustavat yhteiskunnan moniarvoisuutta ja sitä, että e- islamilaisia on ihan Euroopan unionin rajojen takana. Kiitos Huon ja kiitos, että pitäydyit alle 8 minuutissa seuraavana Teresa. Kiitos Claude. Presente, hän coincidit puhujat täällä ovat olleet yhtä mieltä siitä, että tämä terroristiuhka on äärimmäisen vakava. Henkilökohtaisesti uskon, että osa suuresta yleisöstä ei vielä ole kyllin tietoinen ymmärtääkseen, kuinka kiireesti ja yhdessä meidän on vastattava tähän uhkaan. Brysseliläisen museon terrori-isku, jonka uhriksi olisimme voineet joutua kuka hyvänsä meistä, osoittaa, että terrorismi on yhä lähempänä meitä kaikkia. Ei se ole missään kaukana. 200 tyttöä, jotka Boko Haram kidnappasi Nigeriassa seksiorjikseen, on jo unohdettu. Heidätkin näimme vain TV-stä. Ei, ei, eivät, ei heidän tilanteensa tuntunut meille niin uhkaavana. Nyt heidät on jo unohdettu. Äh, terrorismin vastainen taistelu on käytännön taistelua. Älkäämme nyt äh, kaivautuko äh, tällaisiin oman ajattelutapamme ideologisiin poteroihin, vaan toimikaamme käytännössä. PNR-tiedot esimerkiksi, joita täällä on kovasti kyseenalaistettu, ovat välttämättömiä terroristien löytämiseksi. Ei tämä meidän vapauttamme mihinkään vie. Paljon suurempi vaara on sille, että terroristit viemät meiltä meidän henkemme emme me voi olla syypäitä siihen, että terroristit tappavat meitä. Se nyt on viimeinen asia, minkä täällä, minkä, mitä voin hyväksyä. Ähm, Kiitos Teresa. Seuraavana Radev. Emil Radev. Puda. Tendenssit в представения dukuat za burbata s тероризма са naiset ja herrat, tämän selvityksen tendenssit ovat hyvin huolestuttavia, erityisesti mitä tulee eurooppalaisiin, jotka toimivat Syyriassa. Viime viikolla saimme tietoja, jotka liittyvät Bulgarian. Ennen sitä pidettiin kauttakulkumaana, mutta nyt ilmeisesti on bulgarialaisia, jotka ovat menneet taistelemaan Syyriaan. Ja kyseessä on hyvin huolestuttava ilmiö, nimittäin Bulgarian ja konfliktialueen välissä on ainoastaan Turkki, joten onko teillä konkreettisempia tietoja, jotka liittyvät bulgarialaisiin, jotka osallistuvat terroristiryhmien toimintaan? Onko teillä myös tietoja, jotka koskevat bulgarialaisia, jotka auttavat näitä ryhmiä? Ja onko teillä tietoja mahdollisista leiri, koulutusleireistä Bulgariassa? voitaisiinko terroristi-iskuja välttää? Kiitos. Siis Ruiz. Ruiz. Ruiz. I'm so sorry. I, I, you know what's happened, don't you? I can't. Um... Pahoittelut. En osaa nyt. Uh, selvä. Pahoittelut hetki on tullut. En osaa lausua tätä nimeämme. enkä tule yrittämään, sillä se menee väärin sitten. I'll speak to you later. I'm going to get it right. Please go ahead. Thank you. Otan sitä myöhemmin. Bien, eh... Kiitos puheenjohtaja. Ei se mitään. Kun tarvitaan tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa, halusin todeta, että meidän on mm, puututtava tähän fanaattisuuteen. Fanaattisuuden ydin on siinä, että halutaan pakottaa muut muuttumaan, muuttamaan ajatteluaan terrorismin keinoin. On hyvä, että Euroopan parlamentti on vapaa parlamentti ja kun ajatellaan turvallisuutta ja vapautta, on hyvä, että me eh, tasapainottelemme näiden välillä. Meillähän on valtavasti vapauksia ja globaalistumisen aikana, digitaalisen mm, globaalistumisen internetin aikana myös ne, jotka haluavat rajoittaa meidän vapauksiamme, saavat käyttöönsä aivan uusia välineitä. Enkä tiedä, löytääkö tämä Euroopan parlamentti tavan eh, harmonisoida eh, vapauden ja turvallisuuden. Ja tarkoitan tällä sitä, että Ähm, pyrimme välttämään miekkaa. Ja äh, on äärimmäisen tärkeää, että teemme tämän mahdollisimman nopeasti. Äh, miekka tai henki. Äh, ne, jotka tarttuvat miekkaan, eivät, ole, eivät enää osaa luottaa henkeen. Ja tässä on meidänkin heikkoutemme. Kyllä meillä Euroopassa on hyviä välineitä terrorismin torjumiseksi. Aivan ilmeistä on, että tällainen totalitäärinen kollektiivisuus voi johtaa aivan järkyttäviin ää, vaikutuksiin. On nimittäin niin, että ne, jotka, jotka ää, tälle tielle lähtevät todella uskovat siihen ja me eh, ja meidän yhteisömme ei ole lähtenyt toimimaan. Me tarvitsemme rehellisiä johtajia, ihmisarvon kunnioittamista ja humanismia, voimakasta humanismia omilla rajoillamme, mutta myös rajojemme ulkopuolella. Ja eh, tämä on mielestäni kaikkein keskeisintä. Meidän on vältettävä miekkaa ja siksi meidän henkemme on oltava vahva eh, ja meidän on toimittava kaikkien yhdessä. Kiitos. Thank you very much. I'll, um... Kiitos. Koitan ääntää sen ensi kokoukseen mennessä sitten oikein ja kiitos, että toitte tähän tämän uuden näkökulman. Nyt melkein olemme listan lopussa, sillä osa kollegoista joutui lähtemään seuraavana Lenars. Yes, thank you very much. I'll be very brief. Kiitoksia. Puhun lyhyesti puheenjohtaja. <clears throat> Monta huomiota on täällä jo esitettykin, niin kollegat kuin panelistitkin, joten minä esitän vain pari lyhyttä kysymystä. Te puhuitte näistä Focal Point Travelers-ohjelmista, eli jäsenvaltioiden tehtävä on äh, käyttää teidän palveluitamme, palveluitanne. Mitä teidän mielestänne voitaisiin tehdä, jotta jäsenvaltiot olisivat entistä motivoituneempia osallistumaan tähän äh, ohjelmaan? Ja olen ymmärtänyt, että USAkin haluaisi osallistua Focal Point for Travelers-ohjelmaan. Tässähän on kyse globaalista uhasta, joten se saattaisi olla aika hyvä asia. Mistä pitkällä ollaan tällä saralla? Kiitos. Kiitos tästä tiiviydestä. Lopuksi Judith Sargentini. Tämäpä kunnia, puheenjohtaja, että saan puhua viimeisenä. Puheenjohtaja, Pari kuukautta sitten Alankomaissa neljä perhettä joutuivat epäilyksen alaiseksi, että ovat lähdössä Syyriaan lapsineen. Tämä erässä aika pienessä kylässä. Lapset otettiin huostaa ja isät ja kai äiditkin otettiin kiinni. Pari viikkoa myöhemmin saatiin selville, että eihän se nyt ihan näin ollutkaan. Vanhemmat vapautettiin ja lapset saivat palata vanhempiensa hoivaan. Näinkin voi käydä, jos tutkimukset eivät ole perusteellisia ja jos uskotaan huhuja eikä todisteita. Se, että lapset viedään vanhemmiltaan, kun epäillään, että jotain saattaisi sattua, ilman että on minkäännäköisiä todisteita, on kyllä mielestäni aivan järkyttävää. Herra Galcerano siellä edessä sanoi, että terrorismin maailma ja maahanmuuton maailma liittyvät hyvin tiivisti yhteen, niin minä kyllä teiltä nyt kysyisin, että tai pyytäisin teitä, että olkaapa nyt varovainen, kun tällaista sanotte, sillä saatamme joutua kiipeliin, kun yleistämme liikaa, emmekä varo sanojamme. Kysyisin teiltä kaikilta, että ajatteletteko, että jos sanotte tällaisia yksinkertaistettuja totuuksia terrorismista, mihin tämä saattaa johtaa? Tämä saattaa johtaa siihen, että lapset viedään vanhemmiltaan. Mikä se sellainen yhteiskunta on? Very Thank you all colleagues. Kiitos kaikille näistä huomioista ja kysymyksistä epäilemättä. Olisitte voineet puhua enemmänkin, vaikka teillä on paljon asiantuntemusta tässä asiassa muillakin. Tämä on hyvin kokenut paneeli, joten pyytäisin nyt sitten vastaamaan niihin kohtiin, jotka mielestä kohdistet, mielestäni kohdistettiin teihin ja joihin voitte tuoda jotakin. Ja muistakaa, että sisäinen turvallisuusstrategia ja muut lainsäädäntöasiat, niistä tullaan keskustelemaan vielä ja teidät kutsutaan puhumaan niistä, joten tämä on alustava keskustelu, joten vastatkaa niihin kysymyksiin, jotka, joista tiedätte parhaiten. Joten autetaan Jill de Kerkhovista. Jill, haluatko aloittaa? Kiitos monia hyviä kysymyksiä. Yritän vastata muutamaan. Muuten luulette, että käytän monopolia tähän mikkiin. Eli kysymys, joka esitettiin some-roolista ja enkryptoinnin eli salauksen roolista. Eli kyllä, se on, tämähän on valtavaa. Miksi meillä on näin paljon ulkomaalaisia taistelijoita, taistelijoita on siksi, että Facebook ja Twitter ovat olleet tärkeässä roolissa ja tätä pitää pohtia. Sen takia komissio järjesti hyvin mielenkiintoisen ensimmäisen tapaamisen internetin suurten toimijoiden kanssa, Facebookin, Twitterin, YouTuben kanssa. Ja oli mielenkiintoista nähdä, mitä he ovat jo ryhtyneet tekemään ja mitä voimme tehdä yhdessä. Ja yritämme määritellä sen tiekartan, mitä on hyvä ensimmäinen askel. Toisaalta nämä yhtiöt haluavat pitää markkinansa Euroopassa ja he ovat nähneet mahdollisen vaikutuksen, jota Snowden vuodella voi olla, ja he haluavat suojautua NSAlta, FBIltä ja muilta toimijoilta sen takia, niin kuin Rob sanoi, he ovat kehittäneet näitä salausvälineitä. ei Enkryptoinnin estäviä välineitä, mitä tulee rikoksen tutkintaan, en huomaa hyvää argumenttia sille, että julkiset viranomaiset voisivat päästä tämän takia käsiksi tietoon, niin me pitäisi löytää tapa antaa tutkintaviranomaisten saada pääsy tietoihin. Toinen asia on nopeus. Järjestelmämme ei ole vielä valmis tähän haasteeseen, kestäilin kauan saada vastaus näihin kysymyksiin, joita meidän pitää pohtia. Onko tämä hetken lainsäädäntökehys, pitääkö sitä päivittää? Intel-yhteistyö, voiko se vastata haasteeseen näiden yhdeksän valtion ulkopuolelle? En voi vastata tuohon kysymykseen vielä, sillä en itse ole mukana päivittäisissä toiminnoissa, jotka tiedon vaihtoon, mutta osallistun moniin kokouksiin ja tämä on heidän suurin ongelmansa lähde. He ovat ryhtyneet tehostettuihin toimiin, kenelläkään ei ole varaa olla salaileva, mutta mielestäni he pärjäävät yhä paremmin. Hyvä kysymys, ja se liittyy Europoliin, on, että miten voimme vakuuttaa tiedosteluviranomaiset käyttämään olemassa olevia välineitä, ja erityisesti tätä focal pointtia, jonka Europol on perustanut, ja Rob selittää, tai selitti sen, että heillä ei ole suodattimia järjestelmiä, jotka voisivat suojella tiedostelupalveluita liian laajasta arkaluontoisen tiedon jakelusta. Kansalaisuuden poisottaminen on myös tärkeä aihe. En usko, että se on mahdollista, mutta en ole vielä tutustunut yksityiskohtiin mutta kaksoiskansalaisten kohdalla tämä on mahdollista. Seurauksena on kuitenkin, että henkilöstön siirretään tähän toiseen maahan, joten jos kyse on belgialaisesta, joka menettää, belgialaisesta kaksoiskansalaisesta, joka menettää Belgian kansallisuutensa, hänet siirretään sitten esim. Marokkoon. Tästä pitää vielä keskustella. Terrorismin rahoittaminen. En voinut tavata herra Barzania, sillä oli itse toisessa koko, olin itse kiinni lentokentällä eilen – terrorismin rahoittaminen, joka liittyy ulkomaalaisiin taisteluihin, mielestäni se ei ole ongelma Euroopassa, sillä on halpa mennä Turkkiin. Tarvitsee vain myydä autonsa ja sitten voi mennä Turkkiin. Kyse enemmänkin siitä, kuka on näiden järjestöjen takana siellä paikan päällä. Paljon rahaa on tullut Persianlahdelta menneinä vuosina. Nämä järjestöt käyttävät kiristämistä, öljyn salakuljettamista ja järjestänyttä rikollisuutta, ja he myös vaativat lunnasrahoja. Monet naiset, 10-15 prosenttia on naisia, ei välttämättä etulinjassa, mutta edelleenkin tämä on ennen näkemätöntä ja se on uusi ilmiö. Tsekin tasavalta ja Bulgaria puhuvat tästä kauttakulkumaa-asemasta Bulgarin kohdalla tietyssä määrin kyllä, sillä niin hän pääsee Turkkiin autoteitse, Tsekin tasavalta siitä ei hajuakaan. Tarvitaanko kattava lähestymistapa sitä olemme yrittäneet saavuttaa. Olisi epäreilua sanoa, että EUn vastaus on ainoastaan turvallisuuskeskeinen. Cecilia Malmströmin työ komissiossa viime vuosina on ollut keskittynyt siihen, että ennaltaehkäistä näitä toimia kansalaisyhteiskunnassa. Me olemme merkinneet paljon varoja talousarviossa näihin toimiin. Kyse ei ole ainoastaan siis turvallisuusnäkökannasta. Mitä tämän lisäksi voidaan tehdä? Integroiminen, koulutus, kehitetään eurooppalainen islam eikä islam Euroopassa, jos lainaan entistä presidenttiä entistä jäsenvaltion presidenttiä. Antiradikalisointi, niin kuin herra Sippel sanoi, se on epäonnistunut. Meidän pitää tehdä paljon enemmän tämän eteen. Mutta meidän pitää suunnitella mekanismi ja sitä on testattu. Sitä tarjotaan jo kansalaisille Syyriassa palata ja että he, heitä ei aseta syytty, syytteeseen, jos he suostuvat tällaiseen deradikalisaatio-ohjelmaan. En itse usko tähän, mutta heidät pitää saada väkivallattomiksi, tätä pitää edistää. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, että emme ole vielä päässeet maaliin tässä kohtaa. Jos sanotaan, että kaikki on epäonnistunut, jos puhutaan Ranskan politiikan linjasta, se perustuu Ranskan sisäministerin kommentteihin, eli että pyritään oppia muiden virheistä ja sitten menestyä. Manuel Valls ja Bernd Cazeneuve ovat antaneet tähän hyvin vaikuttavan vastauksen. Ja se perustuu muassa Britanniassa tehtyihin toimiin, joten teemme kollektiivisesti myös edistystä. Miten me tiedämme näiden taistelijoiden määrän minusta? Tämä viimeinen määrä ei ole, viimeinen luku ei ole tärkeä, vaan meidän pitää tietää, mikä suuntaus tässä on havaittavissa. Ja kun puhuttiin siitä, että mitä tarvitaan. Emme pyydä lisää lainsäädäntöä tai lisää dataa, lisää tietoja. Yritämme optimoida mahdollisimman hyvin olemassa olevia välineitä, muun muassa SIS-järjestelmän, Europolin, Eurojustin, Interpolin mekanismeja, joten kyse ei ole siitä, että on enemmän, paitsi PNR-tietojen kohdalla. Olen vakuuttunut, että me tarvitsemme niitä, Enkryptointi mitä siihen tulee. En tiedä, vaaditaanko siihen lainsäädäntöä. Ehkä se voisi olla tarpeen. Se olisi ehkä loistava ajatus. Jäsenvaltiot eivät mielellään näe, että puitekehyksiä tarkistetaan, jotta voitaisiin kollektiivisesti panna täytäntöön asettu päätöslauselmaa 2178, joten jokainen jäsenvaltio on velvollinen määrittelemään rikoksen lainsäädäntönsä rikoksen, joka liittyy siihen, että mennään ulkomaalle taistelemaan näillä alueilla. Monilla on jo tarvittavaa lainsäädäntöä, mutta olisiko hyvä idea tehdä tämä kollektiivisesti? Minä puollan kollektiivista toimintaa, ei siksi ainoastaan, että sen avulla Europolilla, Eurotressillä olisi yhteinen viite kohta, mutta jos kaikilla jäsenvaltiolla on samat rikosnimikkeet, sen myötä myös tuomioistuin saataisiin samaan veneeseen. Eli monet jäsenvaltiot kokevat painetta, he kokevat, että tämä vie heiltä kolme vuotta, he eivät ole investoina, mutta odotan Eurojustin raporttia ja tätä keskustelua käydään varmaan sitten vielä myöhemmin. Pahoillani, Jill. Voisit varmasti vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta pahoittelut, että minun pitää keskeyttää sinut sinä tulet takaisin varmasti monta kertaa tänne, joten kiitos, että tartuit näihin kysymyksiin. Seuraavana Rob, jotta hän voi vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin. Rob. Question about the cooperation with tech firms. The only thing I... Mitä tulee yhteistyöhön, voin sanoa, että tämä on paljon laajempi kysymys kuin vain yksittäisten ilmiöiden tai terrorismin torjuminen on yhtä tärkeää torjua organisoitua rikollisuutta ja kyberrikollisuutta. Ja tämä onkin hyvä esimerkki siitä, mis, mihin lainsäätäjät vetävät rajan, kun puhuvat turvallisuusasioista. Tämä asia täytyy ottaa myös esiin, kun puhutaan digitaaliagendasta. Sen tulee olla koko digitaalista agendaa koskevan ohjelman ytimessä, niin että saadaan oikea tasapaino turvallisuusyhteistyön mm, saralla ja poliisitoiminnan tasolla. Te puhuitte terrorismin rahoittamisesta, te puhuitte yhteistyöstä ja sellaisten maiden kanssa kuin Saudi-Arabia ja Turkki. Mara on varmaan pätevämpi vastaamaan tähän kysymykseen, mutta EUn sisällä tietysti meidän täytyy maksimoida TIP-ohjelman käyttöä. Kesti erittäin kauan ennen kuin saimme sen lakikirjoihin. Se on eri, sitä on käyty läpi todella tarkkaan. On erittäin tärkeää, että sitä käytetäänkin nyt, kun se on käytössämme. Lopes Aguar, tämä oli eri, erinomainen kysymys, jonka esititte, eli se, että väkivaltainen ekstremismi leviää Euroopan unionissa. Meillä on sekä äärivasemmiston että äärioikeiston elementtejä täällä Euroopan unionissa. <clears throat> voin vakuuttaa teille, että Europol on aktiivinen ja tutkii kaikkia näitä ilmiöitä. Ja tämä Breivikin tapaus Norjassa oli todella silmätavaava tapaus. Se, että äh, lähdetään ulkomaille taistelemaan, niin sillä ei ole mitään tekemistä äh, uskonnon kanssa, vaan kyse on nuorista turhautuneista vihaisista miehistä, jotka ihan ilman mitään uskonnollista motivaatiota tarttuvat aseeseen. Ja tämä ilmiö, johon te viittasitte, on ihan totta, eli internetillä on erittäin tärkeä rooli näissä asioissa. Ja Reinfeldt, me en voi vastata teidän kysymykseen, joka liittyy Bulgariaan, mutta pyydän, että kollegani vastaavat myöhemmin. Ja seuraava kysymys, kyllä me valvomme erityisesti sitä, miten paljon jäsenvaltiot jakavat tiedustelutietoa meidän kanssamme. Meillä on jo aika paljon tietoa esimerkiksi epäilyistä. Tällä hetkellä me pyrimme siihen, että USAkin pääsee mukaan. Ja sitten tiedonvaihdon nopeuttamisesta ihan sama juttu on erittäin tärkeää. Se on erittäin tärkeää. Yksi Outo asia on se, että jäsenvaltiot jakavat tietoa Schengenin informaatiojärjestelmässä ää, äh, epä, epäilyttävistä henkilöistä, mutta eivät halua antaa tätä samaa tietoa Europolille, vaikka meillä on ihan samat ö, tietosuojasäännöt ja muut. Eli siis, siis siinä pannaan tietoa, mutta meille ei sitä haluta antaa. Ja sitten vielä yksi kysymys siitä, minkälaisia lainsäädäntöjä minkälaisia lakeja tarvitaan. No, Silja vastasi, jos mitä, haluatte tietää, mitä Eurooppa, Europol tarvitsee, Europol tarvitsee sellaista lainsäädäntöä, että voimme tehdä työmme asianmukaisella tavalla. Meillä on asetus ja esittelijä on erinoma, tulossa, e, esittelijä on tehnyt erinomaista työtä ja haluan korostaa, että me tarvitsemme hyvää yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa niin, että saamme prosessointivalmiuksia ja tietoa niin, että voimme tehdä työmme niin kuin pitää. Robs oli erinomaista. Sinun piti tiivistää vastaus noin lyhyen aikaan, mutta viittasit jo siihen, mitä sanoit aikaisemmin Breivikkiin liittyen muun muassa jäsetukseen. Joten kiitos oikein paljon ja palat totta kai tänne, joten saamme kuulla sinulta vielä lisää. Jatkossa nyt puheenvuoron saa Michel Konings, Eurojustin puheenjohtaja. Ole hyvä, jos vastaat niihin sinulle esitettyihin kysymyksiin. Uh, Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin mainita tulkeille kiitos toista kertaa tänään, sillä olette luvanneet olla vielä muutaman hetken, joten kiitos vielä toisen kerran. Speed was one of the... Kyllä olen täysin samaa mieltä siitä, että tarvitaan oikeudellisia vastauksia mitä pikimmin Euroopan unionissa ja mm, yhteyksissä ei-EU-maihin todella tarvitaan verkostoitumista EUn sisällä ja myös muiden tahojen kanssa. Ja tähän olemme työryhmän perustamisella itse asiassa pyrkineetkin, mutta ei tämä riitä. Eurooppalainen pidätysmääräys on yksi asia, se on hoidettu nopeasti, mutta täysin oikeusvaltioperiaatteita kunnioittaen. Tässähän kyse on vastavuoroisesta luottamuksesta tai monipuolisesta luottamuksesta ja nämä tutkimusryhmät tietenkin myös niiden toimintaa voidaan nopeuttaa. Gilles ja Rob Molemmat äh, ovat puuttuneet myös näihin e-todisteisiin. Sekin täytyy toteuttaa täysin äh, oikeusvaltioperiaatteita kunnioittaen. E-, Eurojustin ja oikeudellisten viranomaisten yhteistyö on tässä vitaali ja aivan elintärkeä. Rouva Sippelille toteaisin, että ei meidän tule ylireagoida. Meillä täytyy olla tasapainoinen äh, lähestymistapa liikkumisen vapauden, kansalaisoikeuksien ja turvallisuuden välillä. Ja joissain jäsenvaltioissa meidän on keskityttävää tällaisen sosiaalisiin ohjelmiin ja uudelleen integraation nuorten kohdalla. Eli mehän olemme ehkä vasta nähneet jäävuoren huipun ja ehkä pienen ryhmän kohdalla tällainen uudelleen integraatio ei ole mahdollista, mutta älkäämme nyt äh, yliarvioiko muutamaa poikkeusta ja niiden merkitystä. Rouva Jolihan viittasi Moranin tapaukseen ja meidän täytyy nyt puuttua ihmisten todellisiin terroristitarkoituksiin. Eivät he siis lähde matkoille, vaan todella lähtevät äh, terrorismia toteuttamaan ja se on kyllä hiukan eri asia. Akilarille. Kyllä me olemme keskittyneet äh, erityyppisiin äh, ongelmiin, näin kyllä on. Äh, useinkaan terroristit eivät ole uskonnon vuoksi liikkeellä, vaan he ovat tyytymättömiä. Heillä ei oikein ole sijaa yhteiskunnassa, heillä ei ole paikkaa, tilaa ja he ovat lisäksi joutuneet sitten vielä talouskriisin uhreiksi, etsivät uutta suuntaa elämälleen, lähtevät Syyriaan, kuvittelevat, että heitä odottaa siellä ihana elämä. PKK, LTT, näitä kysymyksiä me olemme käsitelleet viime vuosina. Tuolloin emme näihin ulkomaisiin taistelijoihin keskittyneet. Sitten määritelmästä 24. syyskuutahan YK määritteli tämän ilmiön, joka nyt ei ole uusi, mutta siis punainen lanka on se, että lähtee matkaan tarkoituksena liittyä terrorismijärjestöön tai toimia terrorismin alalla. Ei tämä ole uusi ilmiö. 2005 jo ulkomaisia taistelijoita meni Irakiin, joten me kyllä tiedämme, äh, mistä tässä on kyse. Kiitos. Tulkkien pitää kohta lähteä ja osa jäsenistäkin lähtee, joten pyytäisin Maria Marinakia Yes, sir, if I could ask Eli Maria Marinaki, voisitko puhua noin kolme minuuttia, sillä tulkkien pitää sitten pakata laukkunsa. Kiitos. Eli tiivistettynä pähkinänkuoressa kollegat mainitsivat jo useita asioita, mutta lisäisin vielä, että mitä tulee tähän deradikalisointiin. Tämä on termi, jota käytämme EUn kontekstissa, sillä muillakin mailla oli ponnisteluja viedä menetelmiään ja emme ole samaa mieltä niistä prosesseista, joten tämä ei ole oikea lähestymistapa, mutta yritämme keksiä hankkeita, jotka ovat paikallisia, joilla voidaan rakentaa kapasiteettia ja näin ollen käymme vuoropuhelua myös kansallisyhteiskunnan järjestäjien kanssa jäsenvaltioissa. Olemme tehneet heidän kanssaan yhteistyötä ja lisäksi myös diasporien kanssa eri jäsenvaltioissa ja paikallisyhteisöjen kanssa. Tämä on alue, jossa haluamme olla yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Olemme täysin samaa mieltä Sargentinin kanssa, eli ehdottomasti meidän ei tulisi sekoittaa terrorismia samaan virkeeseen kuin maahanmuutto. Tämä on hyvin tärkeä elementti ja huomioimme sen aina. Tarkastelemme tarkemmin vielä maahanmuuttoa erilleen, jossa otetaan huomioon sosiaaliset aspektit, eli me tulee integroida se ulkoisiin politiikkoihimme ja korkean tason keskusteluihin. Ja pitää ottaa huomioon, että nämä kaksi asiaa pysyvät erilleen, mitä tulee terrorismin rahoitukseen. Useimmissa tapauksissa mukana on kidnappausta, järjestäytymistä rikollisuutta ynnä muuta kuitenkin on olemassa kansainvälistä liikehdintää, jotta olisi interaktiivisia tapoja johtaa tätä. Ja tulemme Bahrainissa osallistumaan marraskuussa kansainvälisen konferenssin, jossa tehdään tilannekatsaus ja viemme tämän viestin eteenpäin kahdenvälisissä neuvotteluissa Persialahden maiden kanssa sekä myös muiden alueen maiden kanssa, jos uskomme, että heidän olisi ö, panostaa sen enemmän. Tässä kaikki, mutta palaamme mielellämme myöhemmin. Kyllä, palaatte varmasti vielä. Sitten Claudio Calzerano ja Luigi Sorreca minuutti, molemmat, sillä tulkien pitää sitten lähteä, joten lyhyesti kiitos. I miei 30 eh, sekuntia. Niin, minulla on 30 sekuntia vastata edustaja Sargentinille. Minä haluan <clears throat> olla ehdottomasti sitä mieltä, että ei ole sellaista yhtälöä, että maahanmuutto on yhtä kuin terrorismi. Mutta kun olen kuullut, mitä äh, terrorismin vastaiset toimijat ovat tehneet, niin äh, vuoden 2011 jälkeen ne, niiden henkilöiden joukossa, jotka ovat tulleet Lampedusalle, niin siellä on ollut yksi henkilö, joka oli USAssa rekisteröity etsittynä. Eli totta kai yksilöitä saattaa olla, mutta maahanmuutto on aivan toinen asia kuin terrorismi. Mutta emme voi tietenkään sulkea täysin pois sitä mahdollisuutta, että terroristit käyttävät laitonta maahanmuuttoa hyväkseen. Sitten vielä Luigi Sareko. Äh, chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi seikkaa Rova Enstille. Syyt. Äh, meidän täytyy tehdä kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteistyötä, paikallisyhteisöjen kanssa, kaupunkien kanssa, satoja aloitteita, tuhansia toimijoita. Meidän äh, ehkäpä tulisi palata tulevaisuudessa tähän vielä Kökopille. Toteaisin, että uutta lainsäädäntöä, josta jo puhutaan PNR, samoin puitepäätös terrorismin määrittelemiseksi. Komissiossa katsomme, että ensin täytyy jäsenvaltioita kuulla, katsoa, miten ne täytäntöön panevat nämä määräykset ja sitten arvioida tilannetta huolellisesti ja vasta tämän jälkeen pohditaan sitten mahdollista lainsäädäntöä. Se on osa kattavaa lähestymistapaketus. Kiitos. Lopuksi vielä kaksi asiaa. kiitos niille jäsenille, jotka vielä jäivät tänne. Eli kolmen komissaarin kanssa tästä keskustellaan Jorunova Auronopoulos, mutta myös Timmermansin kanssa tästä keskustellaan tulevien viikkojen aikana, joten muistakaamme, mitä saimme tänään irti vierailtamme ja vieraille sen verran, että vaikutti siltä, että täällä oli kova kiire, mutta tulemme hyödyntämään tätä tietoa, jota saimme tänään ja tulette vielä palaamaan tänne, kun käymme läpi sisäistä turvallisuusstrategiaa ja sen roolia suhteessa perusoikeuksiin sillä olemme vasta toimikauden alussa, mutta kannatti kutsua teidät kaikki yhdessä tänne, jotta, jotta uudet ja vanhat jäsenet voivat esittää teille kommentteja ja kysymyksiä. Joten kiitos teille kaikille, vaikka tämä vaikutti kovin kiireiseltä toiminnalta. Joten kiitos myös kärsivällisyydestänne ja siitä, että vastasitte näihin kysymyksiin, joita jäsenet esittivät. Kiitos vielä kollegat.